Good morning everybody. Can I ask you to take your seats? Hyvää huomenta kaikille. Voisitteko istua paikoillenne, jotta voimme aloittaa kokouksen tältä aamulta. Tämä on äh, Regi-kokouksen toinen päivä. Ja meidän ensimmäinen esityslistakohtamme tänä aamuna on äh, Mm, ei lainsäädännöllinen täytäntöönpano äh, äh, mietintö. Temaattisen tavoitteen pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen. Tässä keskitytään päähaasteisiin, jotka liittyvät äh, temaattisen tavoitteen kolme täytäntöönpanoon. Ja myös analysoidaan synergiaetuja, jotka liittyvät tähän tässä arvioidaan, miten pitkälle temaattisen tavoitteen kolme täytäntöpano on onnistunut ottamaan huomioon investointiprioriteetit, ottaen huomioon ehdollisuus. Marraskuussa Damato esittelijämme esitteli tätä ja nyt hän esittelee mietinnön tässä määräaikatarkistuksille kello 12 torstai 25. päivä äh, helmikuuta. Me äänestämme sitten täysistunnossa äh, huhtikuussa. Meillä on aikaa tähän asiaan kello 10 asti äh, mahdollisesti joudun rajoittamaan puheaikoja. Ja huomauttaisin vielä, että tänään saamme tutkimusosaston briefauksen erittäin hyvä ajoitus. Saamme tämän briefauksen sitten, kun keskustelemme PK-yrityksistä ja tavoitteen täytäntöönpanosta nyt ähm, edustaja Damato, olkaa hyvä. Si, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita mahdollisuudesta käsitellä tässä valiokunnassa niin tärkeä asia kuin PK-yritykset. Haluaisin erityisesti kiittää varjoesittelijöitä, jotka alusta asti ovat osoittaneet suurta ja hyvää yhteistyöhenkeä. Tässä mietinnössä käsitellään PK-yrityksiä. Ne ovat keskeisiä Euroopan alueiden taloudelle sekä työllisyyden osalta että myös koko unionin kilpailukyvyn kannalta. Euroopan instituutioilla ja erityisesti Euroopan parlamentilla on tässä valtava vastuus kilpailukyvyn osalta 2014-2020 pk-yrityksessä yrityksen on suunnattu 63 miljardia investointirahastosta ja näin puhuttiin melkein 400 000 uutta työpaikkaa ja näin on voitu auttaa useita pk-yrityksiä ja myös mikroyrityksiä ja osuuskuntia ja sosiaalisen talouden yrityksiä. Talous kol, tavoite kolme, jota tässä analysoidaan, on äärimmäisen tärkeä. Siinä keskitytään yrittäjyyteen, kehitykseen ja uusiin liiketoimintamalleihin sekä uusien palvelujen luomiseen, jotta voidaan tukea kansallisten ja kansallisten markkinoiden kasvua. Tämän, tässä, tätä teknologista tavoitetta varten on 40, 94 miljardin budjetti mukaan lukien yhteisrahoitus. Parlamentti on aina korostanut sitä, että PK-yritykset edustavat Euroopan talouden selkärankaa ja niillä on valtavasti työpaikkojen luomispotentiaalia. Tämä, käsi, tämä ajatus läpikäy koko mietintö, niin tässä on myös horisontaalisia kysymyksiä, jotka liittyvät pk-yrityksiin. Puhun kaikista näkökohdista, jotka estävät tehokkaita ja kestäviä investointeja. PK-yrityksissä tähän liittyvät muun muassa varojen myöntäminen ja maksujen viivästyminen. Nämä ovat tärkeitä, ilman niitä varoja ei voida tehokkaasti käyttää. Paikallisten sidosryhmien ja paikallisten viranomaisten osallistuminen ovat myös tärkeitä asioita ja niitä tässä käsitellään. Sitten hyvin tärkeä asia on kumppanuusperiaate. Sitä usein vain muodollisesti so- sovelletaan. Ja, että tästä kärsivät monet sosiaaliset ja taloudelliset eh, tahot, jotka hyvin tuntisivat kyllä mm, kentän tarpeet. Mm, meidän on edistettävä tällä alalla pk-yritysten ja maahanmuuttohaasteiden linkkejä myös tarkastelen PK-yrityksellä voisi olla tässä tärkeä rooli. Ensinnäkin otetaan vastaan nämä henkilöt ja toisaalta annetaan eh, innovoivia mahdollisuuksia eh, löytää työpaikkoja. Käsittelen myös kiertotaloutta, jonka kautta voidaan tukea kestävämpää taloutta ja tuottaa uusia laadukkaita työpaikkoja, ottaen huomioon Pariisin COP21 hiljattaiset päätökset temaattisen tavoitteisen kolme olisi näin otettava huomioon, niin että tulevissa äh, kilpailussa huomioitaisiin nämä seikat. Eurooppa ei voi jäädä jälkeen maailmanlaajuisessa kilpailussa. Lopuksi vielä haluaisin todeta, että luotan teidän rakentavaan yhteistyöhön ja odotan tarkistuksia teen niitä itsekin niin, että voisin mahdollisimman, mahdollisimman hyvin täydentää mietintääni Kiitoksia. Thank you. Thank you very... Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon. Annan puheenvuoron nyt kollegoille. Eh, herra Chico, olkaa hyvä. Eh, grazie, Presidente. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Damatoa hänen mietintönsä on kaiken kaikkiaan myönteinen. Siinä on paljon asioita, joita on syytä pohtia. On aivan selvää, että olemme jo aikaisemminkin perusteellisesti keskustelleet asiasta myös varjoesittelijöiden kanssa ja esittelijän kanssa. Olen jo tehnyt ehdotuksia kollegoille ja koordinaattorilleni Van Nistelroille. Nyt haluaisin todeta erityisesti koskien kohtaa neljä mietinnössä minun mielestäni, niin tässähän vii, viitataan vain lyhyesti pk-yritysten luotonsaantimahdollisuuksiin. Olen sitä mieltä, että tämä asia on äärimmäisen tärkeä. Se on täysin prioriteetti. Minusta olisi parempi, että asiasta olisi ihan kokonainen oma kappaleensa, jossa pyydettäisiin komissiolta, että PK-yritysten kilpailukyky taattaisiin riittävällä luoton saannella. Mehän tiedämme erittäin hyvin, että PK-yritykset kärsivät muita enemmän tästä suhdannekriisistä. Ja erityisesti ne kärsivät, kun ajatellaan näitä menettelyjä, joita rahoitus edellyttää. Myös näissä julkisissa hankinnoissa 70 mm, mm, prosenttia menee muille ja 30 prosenttia ne eivät saa, koska pankit eivät aina luottoa tai nämä kilpailut eivät tule riittävän aikaisin tai niitä ei tehdä sellaisissa olosuhteissa, niin että pk-yritykset voisivat niihin vastata niin kuin komissio on luvannut vielä Toinen tärkeä asia koskee PK-yritysten kansainvälistymistä. Mehän tiedämme oikein hyvin, että kun ajatellaan sisäisten markkinoiden seisahtuneisuutta ja sitä, että PK-yritykset tarvitsisivat johtajuutta ja laajentumispohjaa kaikkea sitä, mitä tarvitaan kasvua varten, niin kansainvälistymisessä. Tätä olisi pohdittava 25 prosenttia pekoyrityksistä ainoastaan toimii kansainvälisillä markkinoilla eu mutta vain 13, EUn, 13 prosenttia EUn ulkopuolella. Vielä haluaisin todeta, että olisi erityisesti vedottava siihen, mitä aikaisemmin sanoin, eli nämä välilliset ja epäsuorat aika suorat tuet PK-yrityksillä on suuria vaikeuksia saada rahoitusta PK-rahoituksen kautta. Onnittelen kyllä esittelijää tästä mietinnöstä, mutta todella haluaisin korostaa sitä, että olisi kiinnitettävä vielä erityisempää huomioon näihin asioihin, joista puhuin. Kiitos oikein paljon. Niin, se, seuraavaksi edustaja Strelec. Zahvaljujem na riječi, gospođo predsjednice. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää, joka on tehnyt erittäin rakentavassa hengessä yhteistyötä Olen aivan samaa mieltä siitä, että PK-yritykset muodostavat EUn talouden selkärangan. Meidän on vahvistettava PK-yritysten kilpailukykyä. Tämä pätee erityisesti, jos pidetään mielessä se, että Euroopan unioni on lähtenyt vapaakauppaneuvotteluihin, jotka ovat nyt käynnissä ja PK-yritykset tarvitsevat tukea, jotta ne voivat pärjätä globaaleilla markkinoilla. Olen iloinen siitä, että edustaja Damato on jo tähän lausuntoluonnokseensa sisällyttänyt kiertotalouden ajatuksen tärkeänä kasvun ja työpaikkojen luojana. PK-yritysten pitäisi saada lisäkannustimia työpaikkojen luomiseen myös perinteisillä aloilla, mutta kiertotalous voidaan nähdä innovaation alana. Ja silloin pitäisi antaa mahdollisuus uudenlaisille bisnesmalleille, esimerkiksi kierrätyksen uudelleen käytön kautta. Lisäksi on kehiteltävä paikallista taloutta, kiertotalouden mahdollisuudet pitäisi hyödyntää tässä mielessä. PK-yritysten pitäisi saada riittävä mahdollisuus rahoitukseen. Meidän on myös vähennettävä merkittävä pk-yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa, erityisesti rahastojen rahoituksen osalta, mutta myös yksityisen rahoituksen osalta. Meidän pitäisi luoda foorumi, joka voisi vaihtaa hyviä käytäntöjä sellaisista hankkeista, joita pk-yritykset ovat toteuttaneet menestyksekkäästi edellisellä kaudella. Tällaiset hyvät esimerkit voivat olla avuksi uusille startup-yrityksille tai pk-yrityksille, jotka aloittelevat toimintaansa. Tässä lausunnossa pitäisi myös painottaa sitä, että opetukseen, koulutukseen olisi tärkeää sisällyttää yrittäjyyttä niin, että nuoret todella ottaisivat tämän haasteen vastaan ja voisivat oppia, miten heistä voisi tulla menestyksekkäitä yrittäjiä ja miten voitaisiin käyttää hyväksen tukea rakenneinvestointirahastoista. Tähän liittyy vielä yksi seikka – jos katsotaan tilastotietoja, niin naisia ei ole yrittäjien joukossa yhtä paljon kuin miehiä. Siksi tässä lausunnossa pitäisi myöskin viitata naisyrittäjien asemaan. Pitäisi pyrkiä poistamaan niitä esteitä, joita naiset erityisesti kohtavat yritystä perustaessaan erityisesti ajatellen rahoituksen löytämistä. Kiitos. Thank you. Mr. Jakovčić, on behalf of the shadow rapporteur Austervičius. Hvala gospođo. Sitten Jakovčić. Petra nema, pa ću ja nekoliko rečenica e, reći u njegu. Kiitoksia puheenjohtaja. E, minä puhun e, edustajan puolesta ja alderyhmän puolesta niin ikään Rouva D'Amato tässä jo on tehnyt erinomaista työtä ja haluaisin vain lisätä muutaman ajatuksen. Ensimmäinen liittyy pk-yritysten mukaan tuloon digitaaliseen toimintaan. Meidän pitäisi painottaa sitä, miten tärkeää on ottaa mukaan pk-yritykset digitaaliseen kehitykseen ja teollisuuden alaan. On monia esimerkkejä hyvistä käytänteistä, mutta haluaisin, että esittelijä on tietoisempi tästä asiasta ja hän, hänen pitäisi ottaa nämä uudet ilmiöt mukaan, talouden uudet ilmiöt, koska ne ovat hyvin tärkeitä ja ne voivat auttaa myös pk-yrityksiä pitäisi painottaa myös sitä, miten tärkeää on pk-yritysten yhteistyö paikallis- ja alueviranomaisten kanssa. Mitä tulee sitten regivaliokuntaan, me olemme aivan erityisen tietoisia paikallis- ja aluetasosta ja haluaisinkin tätä juuri painottaa. PK-yritysten ja pienten keskisuurten kaupunkien äh, suhde on hyvin tärkeää silloin, kun kehitetään äh, sekä kaupunkeja että yrityksiä. Tämän lisäksi meidän pitäisi saada aikaan verkosto, pk-yritysten verkosto, paikallis- äh, alue eh, kansallisella ja EU-tasolla. Tällaisia verkostoja on nyt jo olemassa, mutta tätäkin pitäisi painottaa, koska mielestäni se on hyvin tärkeää, että eh, nyt eh, edustaja, jonka puolesta puhun, hän tuli paikalle, mutta minä hoitelen tässä nyt hänenkin osuutensa tavallaan. Sorry. Mr. Stoic has to. It's about champagne. Oh, I'm sorry. <laughs> It's about champagne. <laughs> well, thank you. Thank you, Ivan. Kiitos. Jos champagnesta puhutaan, niin olen valmis jopa laatikolliseen. Ja katilaiset sekä punaiset että valkoiset viinit ovat ihan sopivia alue kehityksen pöydälle. Kiitos oikein paljon tästä lausuntoluonnoksen esittelystä. Aiheena siis pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen. Olen hyvin kiitollinen hedelmällisestä yhteistyöstä ja ponnisteluista. Esittelijä hyvin ottanut kaikki argumenttimme huomioon mutta joitain pikku lisäyksiä voitaisiin ajatella. Tämä on tietenkin ihan normaalia tässä prosessissa, jossa pyritään mahdollisimman hyvän lausunnon laatimiseen. Luvallani lyhyesti mainitsisin muutaman täydennysehdotuksen. Ja vähän ajatuksia siitä, minkälaisia tarkistuksia me voisivat olla. Kun halutaan lisää koordinointia ja johdonmukaisuutta EUn investointipolitiikkaan, eikö pääomamarkkinaunioni pitäisi mainita, kun se on tärkeä pilari komission investointiohjelma, jonka kautta halutaan edistää kasvua ja työpaikkojen syntymistä Eurooppaan ja puuttua investointipuutteisiin. Näin annettaisiin hyvä mahdollisuus saada pääomaa, sehän on pk-yrityksille niin tärkeä aihe. Tästä usein kuulemme yritysten valittavan. Vaihtoehtoiset, monimuotoisemmat rahoituslähteet ja turhien esteiden muuttaminen. Turhia esteitä valitettavasti vielä on. Rajat ylittävien investointien hankaluus. Nämä tekijät ovat myös hyvin tärkeitä, kun ajatellaan investointi- ja yritystoimintaa. Näin voitaisiin luoda parempi toimintaympäristö pk-yrityksille ja muille yrityksille. Lisäksi digitaaliosaamisesta. Digimaailma muuttuu jatkuvasti ja samalla muuttuvat työmarkkinat ja osaamistarpeet. Nyt ei ole riittävästi ihmisiä, joilla on riittävät digitaidot. Tämä on suoraan sanottava. Nyt on pyrittävä siihen, että koulutuksessa huolehditaan riittävän osaamisen aikaansaamisesta, jotta voidaan huolehtia työmarkkinoiden tarpeista. Eikö pitäisi nyt kehottaa koulutuksen uudelleenkoulutukseen työntekijöille, uusille työnhakijoille, jotta ihmiset pystyvät huolehtimaan työllistyvyydestään digiosaamisen kautta. Ja sitten yhteisötalouden yritykset. Ne ovat sosiaalisen innovoinnin perusta ja lähtevät kaikenlaiseen taloustoimintaan. Näin tarjotaan monenlaisia tuotteita ja palveluita Euroopan yhtenäismarkkinoilla. Sama syntyy miljoonia työpaikkoja. Meidän tulisi tukea tiedon ja kokemusten jakamista yhteisötalouden yrityksistä. Meidän tulisi myös kehitellä tällaisia hautomoita, monenlaisia hankkeita, joilla voitaisiin tukea näiden yritysten kehittymistä ja kasvamista. Ja sitten alueen paikallisviranomaisista, vaikka tämä asia onkin lausuntoluonnoksessa esillä, niin alueen ja paikallisviranomaisten palautetta, kun olen kuunnellut, niin näyttää siltä, että paikallisviranomaiset eivät ole riittävästi olleet mukana lausuntojen laatimisessa ja muiden asiakirjojen. Koska usein heille ei anneta tällaista kumppanin roolia, vaan sidosryhmän rooli. Siksi pitäisi painottaa alueen paikallisviranomaisten asemaa ja kuulla näitä viranomaisia ajoissa ja riittävästi. Näiden ehdotusten kautta uskoisin, hyvät kollegat, että pääsemme oikealle tielle, jotta tästä mietinnöstä saadaan oikein hyvä. Aiheena siis pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen. Kiitoksia. Hienoa, että varjoesittelijä tuli ajoissa osallistumaan. Ja sitten rouva Tamasic. Thank you very much. I would like to thank... Kiitoksia. Haluaisin kiittää Damatoa erittäin hyvästä mietinnöstä. Haluaisin myös kiittää häntä tehokkaasta yhteistyöstä, jonka tuloksena on erittäin hyvin jäsennelty mietintö. ECR-ryhmä tukee mietintöluonnosta, mutta haluaisin me vielä lisätä käsityksemme siitä, mitkä ovat pk suurimpia ongelmia. Hallinnolliset taakat, tukirakenteiden monimutkaisuus, rakenteet ja valtion tukilainsäädäntö. lainsäädäntö meidän mielestämme nämä ongelmat voitaisiin ratkaista niin, että otettaisiin täysin kohesiopolitiikka mukaan paremman sääntelyn aloitteeseen ja, ja, lähen, ja harmonisoitaisiin eri rahastoja ja rakennettaisiin kapasiteettia viranomaisten keskuudessa ja koulutettaisiin viranomaisia ja sidosryhmiä ja edelleen parantaisi lainsäädäntöä ja ja tuettaisiin yrittä, yritysten hankkeiden laadinnassa. Kiitoksia. Seuraavaksi varjoesittelijä Herra Kotsolina. Eh. Minäkin olen eh, yhtä mieltä siitä, että tämä on ollut oikein myönteinen yhteistyöharjoitus näinä viime viikkoina. Tästä varmasti tulee tasapainoinen mietintö, jossa pidetään tarkkaan silmällä pk-yrityksiä strategisena kysymyksenä, mutta sinne tehdään, tuodaan esille myös seikkoja, jotka liittyvät tukijärjestelmiin. Meillähän on pk-yritysten tukijärjestelmä rakennerahastojen kautta ja siinä erityisesti pankkijärjestelmällä on oma rooli. Tähän olisi ehkä kiinnitettävää enemmän huomiota. Se on aika arkaluontoinen kysymys tällä hetkellä Euroopassa, erityisesti joissakin osissa Eurooppaa. Eli kuinka saadaan, saadaan lisää avoimuutta ja tehokkuutta tähän hallinnointiin ja kuinka siellä voidaan paremmin huomioida, huomioida pk-yritykset niin, että vaivihkaa ei rahoitettaisi varallisia projekteja tai pitkään käytettäisi julkisia varoja. On turhan on todella tehtävä tähän suuntaan työtä ja siltä tämä mietintö minusta vaikuttaa. Damato tietääkin jo, mitä minä tähän haluaisin vielä lisätä. Tässähän puhutaan nyt merkittävistä ympäristöhaasteista, mutta sosiaalinen innovointi on teema, jonka minä haluaisin tässä vielä tuoda esille, koska uskon, että sen osalta voitaisiin vielä tulevina tunteina tehdä työtä. Minusta, minusta tämä on aivan ratkaiseva asia. Moderni, kilpailukykyinen yritys tulevina vuosina Euroopassa on yritys, jonka on kiinnitettävä huomiota paitsi näihin merkittäviin haasteisiin, jotka koskevat eh, kestävämpää taloutta, taloutta, joka vastaa paremmin tulevien vuosien ympäristöhaasteisiin, vaan, vaan eh, myös sosiaalinen innovointi otetaan tällaisessa yrityksessä huomioon kun ajatellaan todella muutamien vuosien päässä olevaa modernia yritystä. Mutta todella totean, että tähän asti tehty työ on oikein myönteistä. Thank you. Thank you very... Kiitoksia. Ja seuraava puhuja, herra Roppe, olkaa hyvä. Ačiū pirmininkė, gerbiami kollegos. Kiitoksia. Hyvät kollegat, me ö, ö, juhlimme 98. vuosipäiväämme tuossa ja Tämä on erittäin tärkeää myös tulevaisuuden kannalta. Me keskustelemme nyt hyvin tärkeistä aiheista tänään ja pystymme vaikuttamaan tällä tavoin talous- ja työllisyystilanteeseen Euroopassa. Olen kiitollinen esittelijälle siitä, että hän on painottanut näitä näkökohtia. Ja kun puhumme PK-yrityksistä, nehän ovat Euroopan talouden selkäranka ja avain asemassa silloin, kun halutaan parantaa työllisyystilannetta. Meidän pitäisi miettiä näin ollen, miten lisätään rahoitusta – absorptioaste on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Joissakin valtioissa käytetään varat, jotka on heille kohdennettu. Tässä myös paikallisia ja alueviranomaiset tulee ottaa mukaan hankkeeseen käytännössä. Ja monet hankkeet täytäntöön pannaan kyllä kaupungeissa, mutta aivan yhtä tärkeää on levittää näitä hankkeita kaikkialle alueilla. Hankkeet ovat ikään kuin selkäranka myös verotus, verotusasioissa monissa jäsenvaltioissa. Tästä IKEA esimerkkinä tästä mm, se on välttänyt veroja miljardilla eurolla. Ja siitä syystä on tärkeää edistää kilpailukykyä EU-yrityksissä ja myös EUn ulkopuolisissa yrityksissä. Nekin voisivat asettua tasaisesti ympäri aluetta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Maletus. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sanoa, että pidän tätä mietintöä oikein hyvänä ja haluaisin kiittää esittelijä Lamatoa. Hän on todella painottanut tärkeitä tekijöitä. Ajatellen pk-yritysten kilpailukykyä. Esimerkiksi hallinnollisen taakan vähentäminen, täytäntöpanon nopeuttaminen ja tiedon jakaminen jäsenvaltioiden ja pk-yritysten kesken ja aluetasolla – tällainen yhden luukun palvelu raitusvälineistä. Ja myös täytäntöönpanon nopeuttaminen oli siis esillä. Toivoisin, että voisimme ajatella myös kumppanuusperiaatetta. Ja kumppanuusperiaatteen käyttöönottoa ja no, käyttämistä ei ainoastaan siinä vaiheessa, kun määritellään toimenpideohjelmia – mutta myös siinä vaiheessa, kun halutaan saada hakemuksia, hankehakemuksia pk-yrityksiltä, koska jäsenvaltioissa on sellaisia tilanteita, että joskus on tällaisen tarjouskilpailun jälkeen vain pari sopimusta solmittuna. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vaatimukset ovat aivan väärät, eivätkä sovi varsinaisesti pk-yritysten tarpeisiin, koska tällä hetkellä todella tarvitaan erilaisia rahoituslähteitä, erityisesti apurahoja. Niitä ei kuitenkaan saada, koska tarjouspyyntöjen säännöt eivät ole sopivat. Tärkeää olisi olla yhteydessä kaikkiin sidosryhmiin silloin, kun määritellään näitä vaatimuksia. Toinen ongelma, joka on käytännön työssä kovin läsnä, on tämä rahoituksen saaminen. Miten todella voidaan vähentää sitä riskiä, että vaaditaan niin paljon PK-rahoitukselta, koska vaikka kohesiopolitiikasta saataisiin tai eri rahastoista tukea, niin yhteisrahoituksen aikaansaaminen on vaikeaa, jotta hankkeelle saadaan riittävä rahoitus. Tämä on asia, joka oli EIP-keskustelussa eilen esillä. Tätä pitäisi työstää edelleen. Kiitos. Etterich, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Etteridge. Uh, I'm interested. Kiitoksia. Minua kiinnostaa tämä keskustelu, koska eh, Ennen kuin ähm, minut valittiin tänne, minä olin mukana PK-yritysten toiminnassa. Mielenkiintoinen kokemus. Ja tuolloin äh, minulle tärkeitä äh, asioita olivat äh, alhaisempi, yksinkertaisempi verotus, paremmin koulutettu taitavampi työvoima ja vähemmän esteitä kansainväliselle kaupalle koko maailman kanssa, ja ainoastaan EU-ssa, vaikka tuolloin oli EUnkin kanssa ongelmia. Mm, se, mikä ei, mm, ei kiinnostanut minua, oli sosiaalinen innovaatio, kestävyys ja ympäristö, koska me mm, yritimme tuolloin työllistää ihmisiä ja saa tehdä rahaa. Ja jos on hyvä liiketoiminta-ajatus, silloin ei tarvita välttämättä hallitusta investoimaan. Tämä on eri miele, erittäin mielenkiintoinen mietintö, mielenkiintoinen keskustelu, mutta pyytäisin, että koska nyt olen ollut pk-yrityksissä, haluaisin todellakin vähemmän sääntelyä, vähemmän byrokratiaa, niin ettei tarvitsisi maksaa niin paljon veroja. Kiitos oikein paljon. En nyt niin, anteeksi. Herra Van Nistelrooy. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiitellä hyvin tehdystä mietinnöstä ja sitä, että se on niin nopeasti esitelty. Hiljattain käytiin keskustelua siitä, voiko tämä olla täytäntöpaneen liittyvä mietintö. Ja nyt todella nopeasti tämä luonnos on saatu aikaiseksi. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten aktiivisesti voidaan tehdä työtä alue kehityspolitiikan tärkeillä saroilla. Pari huomiota. Ensinnäkin, jos katsotaan jäsenvaltioiden välisiä eroja, katsotaan täytäntöönpanoa, jotkut jäsenvaltiot muutama pärjää oikein hyvin. Ja nytkään pitäisi pohtia sitä, miksi jotkut jäsenvaltiot pärjäävät hyvin, toiset eivät. Tänään sain tämän tutkimuksen, joka on tehty teidän mietintönne alla. Ja Espanja, Italia, Malta, Bulgaria ja Romania tekevät hyvää työtä ja Suomi, kun puhutaan pk-yritysaloitteesta. Ja sitten toisaalla lukee, että tai mainitaan muutama muu maa, jotka ovat ottaneet varoja vastaan. Ja täytäntöönpano kertomuksessa minua kiinnostaa se, miksi kolme, anteeksi, viisi maata pärjää näin hyvin ja miksi täytäntöönpano ei toteudu muissa maissa. Onko tämä nyt oikea käsitys? Tämä on mielenkiintoista. Nyt teki vaikutuksen myös teidän lukunne. 94 miljardia euroa kaikkiaan investoidaan tällä kaudella. Ja siksi kun ajatellaan koko PK-yrityskeskustelua, meidän rahastojamme, niin Kyse on hyvin merkittävästä asiasta. Kun ITRE-valiokunnassa keskustellaan pk-yritysasioista, niin silloin puhutaan vielä välineistä, joita on siellä saralla syntynyt ja miten ne ovat syntyneet. Ja voidaan todeta että kuitenkin, että rahoituksemme meidän puoleltamme on kaksinkertainen tästä temaattisesta keskittymisestä on kuultu ajatellen uusia sääntöjä uutta kautta. Ja siellä kohta kolme temaattisessa keskittymisessä on pk-yritysten tukeminen. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että tällaisia tuloksia on saatu aikaiseksi, mutta lisänäkyvyys olisi varmasti vielä paikallaan jotta nähtäisiin, miten täytäntöönpano toteutuu. Mutta kuitenkin tämä on keskeisin laitosvälineemme. Ja sitten vielä tämän kertomuksen tiedoista, jonka saimme tutkimusyksiköstä. Jos palataan tässä alueisiin ja riippumattomiin tutkimuslaitoksiin, siellä puhutaan synergiaeduista – ne jäävät vähän puuttumaan mielestäni. Vaikka sivulla yhdeksän minun tekstissäni ne mainitaan lyhyesti, mutta jos ajatellaan, miten pk-yritykset helposti voisivat saada rahoitusta pääomaa, niin pk-yrityksille ei ole niin tärkeää, tuleeko se rakennerastoista, pk-yritysaloitteista vai esiiristä – esirin käsittelyssä oikeastaan sanoimme, että haluaisimme tietää lisää, jotta ei tule lisää tällaisia erillisiä tahoja, vaan saadaan jonkinlaista yhtenäisyyttä. Synergian merkitystä ei oikein painoteta. On katsottava kaikkia välineitä, joita EUlla on käytössä ja arvioida, teemmekö tätä työtä hyvin kun meillä on näin unikki mahdollisuus myös tämän kertomuksen pohjalta, jonka olemme saaneet. Viimeinen minni liittyy aloitteeseen, jolla halutaan tukea starttiyrityksiä enemmän. Pienkovska on esitellyt tätä, mutta meillä on monia starttiyrityksiä. Meillä on aika paljon mahdollisuuksia – tukea näiden ajatusten muuttumista yrityksiksi. Eli että starttiyrityksen pohjalta todella syntyy toimiva yritys. Mikrorahoitus, mikroyritys voi saada rahoitusta monissa muodoissa, yhteisörahoitus ja niin edelleen. Parista miljoonasta, kun siirrytään sataan miljoonaan, niin – kun yritys haluaa kasvaa, niin tämä vaihe juuri on kiinnostava. Tässä muutama huomio minun puoleltani. Ehkä voitaisiin ottaa mukaan vielä jotenkin jotain siitä, miksi jotkut maat pärjäävät niin hyvin, toiset huonommin. Ja toiseksi sitten entä synergia? Ja sitten tuo starttiyritys. Mahdollisesti voisitte pohtia, voisitte koottaa myös tästä kertomuksesta vähän asioita mukaan. Ehkä näin saataisiin muutama tarkistuskin sinne, mutta ei päällekkäistä työtä. Kiitos. Kiitoksia äh, paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saavat Euroopan komission edustajat Colin Wolf ja Marek Fresor. Kuka kumpi teistä äh, puhuu? Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Tulen tuolta alueellisen politiikan ja kestävän kehityksen osastolta. Olen täällä tarkkaan kuunnellut tätä keskustelua ja lukenut tarkkaan mietinnön. Keskustelussa keskityttiin vahvasti siihen, kuinka tärkeänä pidetään sitä, että pk-yritykset saavat paremmin rahoitusvirtoja ja voivat helpommin hyödyntää vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. Ja lisäksi puhuttiin menettelyiden yksinkertaistamisesta niin, että näitä eri rahoituslähteitä voitaisiin hyödyntää. Ja kapasiteetin rakennusta ja hallinnoinnin vahvistamista myös korostettiin ja avoimuutta eri toimijoiden mukaan tulemista kumppanuksen kautta. Tätä myös korostettiin ja, ja puhuttiin sitä, että olisi hyödynnettävä paremmin alueiden ja kaupunkien eh, henkilöiden eh, tietotaitoa pk-yritysten tukemisessa. Ja että pyrittäisiin poistamaan kaupan esteitä ja rajat ylittäviä esteitä ja edistämällä kansainvälistymistä ja tarkoittava sitä, kuinka pk voivat tehdä yhteistyötä. Ja tässä pantiin myös merkille tutkimuksen ja analyysin analyysi koski sitä, miksi joissakin tilanne on parempi ja mitä, miten voisimme muualla paremmin tukea pekorituksia. Puhuttiin myös hyvien käytäntöjen levittämisestä ja hyvistä lähestymistavoista. Mitä tulee tämän työn ytimeen on tärkeää panna merkille, kuinka siinä korostetaan taitojen parantamista ja sosiaalisen talouden kehittämistä yrityksissä. Kaiken kaikkiaan kysymyksessä on se, mitä komissiossa on tehtykin ohjelmissa. Ohjelmissa keskitytään nyt paremmin strategisiin prioriteetteihin. Erityisesti pyritään varmistamaan se, että PK-yritykset saavat tuen itselleen hankkeiden valinnassa kiinnitetään enemmän huomiota laadukkuuteen ja läheisyyteen, laitteisiin, myös tuotaan markkinoiden rakentamista, arvoketjuja ja modernisointia ja taitojen ja koulutuksen tukemista. Olemme myös korostaneet sitä, että tuetaan näitä eri foorumeita ja verkostoja jotka ovat tärkeitä. Teknologiasiirrot myös on tärkeitä samoin tällaiset mittakaavan muuttomahdollisuudet niin, niin silloin, kun on tiettyjä esteitä kehityksellä. Sitten artikla 16 kyseessä on toimet, joista erittäin monet yritykset voisivat hyötyä. 140 000 yrityksestä on startup-yrityksiä, ja nekin näistä hyötyisivät. Toivoisimme, että puolet tuesta voitaisiin kanavoida rahoitusvälineiden kautta, ja teemme työtä sen eteen, että näin kävisi mahdollisuuksien mukaan. Ehkä muutamia sekkoja vielä yksinkertaistamisesta. Olemme tehneet kovasti työtä sen suhteen, mitä mistä korkean tason työryhmässä on keskusteltu, mitä se suosittelu, mitä tulee hallinnollisen takan rajoittamisen edunsaajille. Erityistä ki- ki- huomiota on kiinnitettävä pk-yrityksiin tässä suhteessa. Mitä sitten tulee erilaiseen rahoituslähteiden yhdistämiseen ja synergiaan, Olemme tehneet työtä sen eteen, että nämä eri instrumentit toimivat rinnakkain, erityisesti Horisontti 2020 ja EUn rakenne- ja toimisivat yhdessä. Ja olemme nyt kiinnittäneet huomiota myös tähän huippuosaamiseen lähestymistapaan. Sitten nämä hankkeet, jotka ovat läpäisseet valintaprosessin Horisontti 2020 ohjelmassa – ja se on hyvin kilpailukykyinen ohjelma kyseessä on korkealaatuiset hankkeet, ne voivat saada sertifioinnin, joten, joiden kautta päästään eteenpäin. Sitten mm, täytäntöpanon nopeuttamisesta. Minä pyrin tekemään työtä niin, että nopeutettaisiin menettelyyn, että ohjelmat saataisiin käyntiin – ja valinnat tehtyä. Sitten nämä maksujen viivystämiset, neihin on puututtava. Meidän on varmistettava, että otamme huomioon asianmukaisesti eri alueiden ominaispiirteet ja huomioimme alueiden vahvuudet ja korostamme tukea jääneillä alueilla – ja pyrimme tukemaan niitä aloita, joista pk-yritykset eivät ole kehittyneet niin kuin niiden olisi pitänyt. Katsomme myös muita välineitä ja kuinka niistä voidaan saada tukea erityisesti suhteessa kansainvälistymiseen ja makroalueiden strategioihin. Voidaan jakaa käytäntöjä ja tehdä kansainvälistä työtä laajemmalla alueella. Lopuksi panemme merkille tämän tärkeän asian kun katsotaan pekoritysten merkitystä nykyisessä maahanmuutto- ja pakolaiskriisissä. Tässä pyrimme tekemään työtä viranomaisten kanssa ja rohkaisemme viranomaisia huomioimaan tätä ja katsomme, kuinka siinä voidaan toimia paikallisella ja alueellisella tasolla, mikä on näille viranomaisille tuttu alue. Kiitoksia. Miss Damato. Kiitoksia. Ja seuraavaksi esittelijä Damato. Grazie, grazie a tutti i colleghi. Kiitoksia, kiitän kaikkia kollegoita näistä panoksista. Minäkin tulen itse tekemään tarkistuksia ja näin pyrin parantamaan mietintöä entisestä. Mitä tulee tähän edustaja Van Nistelroin suoran kysymykseen? Voisin antaa sellaisen vastauksen, että niin koskee tätä kysymyksessä, miksi toisessa maissa pk-yritysten tilanne temaattisen tavoitteen kolme osaltaan paremmin kuin toisissa. No vastaus voisi liittyä siihen, että meillä on tiettyjä alueita ja val- valtioita, joissa on ollut operatiivisia ohjelmia, jotka on omistettu tähän tälle tavoitteelle kolme. Tämä olisi ehkä yksi vastaus. Tietenkin yksityiskohtaisesti olisi arvioitava, pitääkö tämä paikkansa. Suhtaudun erittäin myönteisesti kollegoiden toivomukseen ottaa erillinen kappale koskien kansainvälistymistä. Kansainvälistyminen on toki tärkeää, mutta siitä ei sisämarkkinoiden tulisi kärsiä. Tähän voitaisiin ajatella, että, että annetaan lisää koulutusta ja valistusta kuluttajille koskee meidän yritystemme tuotteiden laatua. Eri, edelleen suhtaudun myönteisesti tähän toivomukseen, että paremmin otettaisiin mukaan nuorten koulutus ja yrittäjyyden kannustaminen naisten keskuudessa. Jossakin jäsenvaltiossa tässä on erityisiä vaikeuksia. Sosiaalinen innovointi, tätä kollega Kotsolino korosti. Usein vaikeilla konvergenssialueilla nämä sosiaaliset innovoinnit todella tulevat valtion sijaan toimimaan, kun pyritään tukemaan heikompia kansanryhmiä. Ja niiden vaikutus kyllä tuntuu pidän yhteyttä sähköpostitse ja tulevissa kokouksissa voimme tästä vielä keskustella ja tehdä yhdessä tästä hyvä mietintö. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Voimme päättää keskustelun tästä täytäntöönpanon mietinnöstä. Voimme siirtyä seuraavaan esityslistakohtaan. Kyseessä on mietintöluonnos, kohesiopolitiikka ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävät tutkimus- ja investointistrategiat. Nämä ovat erittäin tärkeitä ajatellen kohesiopolitiikkaa 2014-2020 eh, ja niissä puututaan nimenomaan eh, rahastojen eh, täytäntöpanoon paikan päällä ajatellen alueiden vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Tavoitteena on luoda eh, tietopohjaista kasvua, ei ainoastaan kehittyneillä alueilla, vaan myös maaseutualueilla eh, yhteisessä eh, säännöksissä meillä on älykkääseen erikoistumiseen tähtäävä strategia ja näin rahoitusta halutaan myöntää myös alueille, eh, jotka eivät ole aikaisemmin toimineet tällä alalla. Ja tässä yhteistyössä komission kanssa toimitaan toimintasuunnitelmien puitteissa. Nyt eh, esittelijänä on eh, edustaja Valkarsella. Sisohan esittelee mietintöluonnoksen ja määräaika tarkistuksille 25. helmikuuta kello 12. Meillä on äh, tähän kohtaan aikaa kello 10.45 asti, joten äh, herra Balkartel, äh, teidän vuoronne ja sen jälkeen varjoesittelijät muut kollegat. Kiitoksia paljon puhe Eh, johtaja. Eh, hyvin lyhyesti aion puhua, eh, koska esittelitte jo asian. Tämä on hyvin tärkeä asia. Meille on aivan selvää, että asia on hyvin tärkeä Euroopan unionille ja se on sitä sen tähden, että innovointi on hyvin tärkeä näkökohta kun haluamme saada aikaan kilpailukykyisemmän talouden. Ja näin myös edistää työllisyyttä Euroopassa. Tällä hetkellä eh, kun meillä on operatiiviset ohjelmat käynnissä jo ehm, tässä mietinnössä ehm, tuodaan esiin näkökohtia, jotka ovat tärkeitä tässä vaiheessa, kun täytäntöön pannaan nämä strategioita eh, julkishallinnossa, eh, samoin kuin yksityispuolella ehm, Kyseessä on ensimmäinen mietintö, jonka Euroopan parlamentti laatii tästä aiheesta tällä kaudella. Ja eh, te tiedätte varmasti, että tämä mietintö jakautuu kuuteen osaan. Ja minun mielestäni niissä tulee esiin pääasialliset näkökohdat, jotka liittyvät eh, älykkään äh, erikoistumisen äh, strategiaan. Äh, tässä tarvitaan vielä lisäpanoksia teiltä tässä tekstissä. Olen aivan vakuuttunut siitä, että voitte rikastaa panoksellanne tätä. Niinpä mm, kovasti odotan näkemysten vaihtoa ja toivottavasti saamme aikaan sellaisen asiakirjan, joka vahvistaa älykkääseen älykkään erikoistumisen strategioita. Haluan kiittää kaikkia, jotka eh, edesauttavat siinä, että saamme aikaan paremman asiakirjan. Thank you. Thank you, Mr. Kiitoksia eh, esittelijälle. Nyt varjoesittelijät. Ensimmäiseksi edustaja Van Miltenburg. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Täällä ei ole muita varjoesittelijöitä, joten saan jo puheenvuoron. Ensin haluaisin kiittää esittelijää. Tämä näyttää hyvältä työltä, mutta pari pikkulisäystä minulla kuitenkin olisi. Esittelijä puhuu rakennerahastojen tärkeästä roolista innovaatioiden osalta, mutta kehittyneemmillä alueilla näitä rahastoja ei niinkään ole – Siksi niillä ei ole suurempaa vippuvaikutusta lisäinvestointeihin, innovointiin. Oma maani eteläosissa 5,7 miljoonaa on vuosille 2014-2020. Tietenkö 5 miljoonaa euroa, jos ajatellaan sitä summaa, joka vuosittain annetaan tutkimukseen ja kehitykseen. 90 prosenttisesti on kyse yksityisestä rahoituksesta, niin tämä asettaa tämä oikeisiin mittasuhteisiin. Tiettyjä joustavuutta pitäisi olla RIS kolmoseen, koska emme voi ajatella, että sama ratkaisu sopii kaikille. Kun puitteista, säännöistä ja valvonnassa – puhutaan, niin on nähtävä, miten suuria eroja jäsenvaltioiden ja alueiden kesken on. Asiantuntijat, jotka riskulmosta käsittelevät, pelkäävät sitä, että tässä tulee liian teoreettiset säännöt käyttöön ja silloin ei saada tätä toivottua joustoa, jota riskulmoseen on toivottu. RIS kolmosen on voitava ottaa huomioon muuttuva maailma, muuttuva teknologia. Lisäksi haluamme vähentää hallinnollista turhaa taakkaa. Kun valvonnasta on kyse, sehän sinänsä hyvä asia. Mutta me haluamme huolehtia siitä, että parannetaan nyt jo käytössä olevia mekanismeja, eikä välttämättä luoda niitä lisää. Community Innovation Service esimerkiksi voi olla tärkeä. Sitten on ajateltava rakennerahastojen yhteyttä esiriin, Junckerin rahastoon ja horisontti 2020. Tämä on todella tärkeä aihe, mutta on näyttäytynyt hyvin hankalana, koska on olemassa eri ohjelmia, eri tavoitteita, eri yhteisrahoitusosuuksia, eri ehdot ja eri aikataulut. Tätä listaa voidaan jatkaa – Hyvin tärkeää on se, että teemme kunnollista työtä tämän mietinnön kanssa. On ajateltava Euroopan tutkimus- ja kehityspolitiikan vaikutusta. Synergia on tärkeää ja sitä on noudatettava myös, kun halutaan tuotteita saada markkinoilla. Usein ajatellaan, että tutkimuksen tukeminen johtaa aina innovatiivisen tuotteen syntymiseen. Valitettavasti näin ei aina ole. Kyse on eri alojen yhteistyöstä, siitä, että on olemassa alueella tiettyjä main-yrityksiä, jotta taloudellinen rakenne on siellä sopiva. Siksi ei pitäisi kopioida muiden alueiden toimintaa välttämättä. Hyvin tärkeää on, että yhdessä ja Euroopan tuella tuetaan tutkimus- keskuksia. Meidän täytyy huolehtia siitä, että innovaatiot ovat osana järjestelmäämme. Saadaan oikeanlaisia yrityksiä, oikeaa osaamista ja voidaan luoda oikeanlaisia uusia tuotteita. Olen hyvin iloinen siitä, että viitataan ihmisosaamiseen ja siihen investoimiseen. Se on tärkeää. Monilla yrityksillä on vaikeuksia pitää kiinni hyvin koulutetusta työvoimasta. On huolehdittava siitä, että saadaan houkuteltua hyvin koulutettuja työntekijöitä. Tämä on todella tärkeä aihe, tämä RIS 3, ja siksi on voitava tukea innovointia meidän ihmistemme yhteiskunnamme edun mukaisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi ähm, varjoesittelijä tulevan puolesta, herra Ruer. From, uh, Kiitoksia puheenjohtaja ECRn näkökulmasta. Thomas Anderssonin oman kommenttani haluan tässä esittää. Pidämme tätä hyvänä, hyvin perusteltuna, järkevänä mietintönä. Lähestymistapa RIS kolmas strategiassa on rakentava. Olemme yhtä mieltä esittelijän korostuksesta siitä, että tämä pitäisi olla tietopohjainen, kestävään kasvuun perustuva, ei ainoastaan hyvillä, hyvin kehittyneillä alueilla, vaan myös alueilla, jotka ovat vähemmän kehittyneitä ja maaseutualueita. Uskomme, että älykäs erikoistuminen olisi, sen olisi oltava tällainen yrityksen kehittämisen strategia, sen ei tarvitse olla aluevetoinen, sitä voidaan kehittää koordinoinnilla. Se on vahva väline, jolla voidaan saada aikaan tehokkuutta ja energiatehokkuutta. Ja sen pitäisi antaa alueelle kilpailukykypotentiaalia ja varmistaa se, että saavutetaan kriittinen massa innovoinnissa. Uskomme, että menettelyjä olisi yksinkertaistettava ja hallinnon pullonkauloja vähennettävä. Kuitenkin pieni varoituksen sana historiasta koskien älykästä erikoistumisesta, vaikka eihän sitä sellaiseksi kutsuttu aikaisemmin, mutta oli alueita, jotka kehittyivät yhden teollisuuden alan ympärille aikaisimpina vuosisatoina. Ja niillähän kävi niin, että erikoistuminen johtui vaikeuksiin. Siitä tuli suuria ongelmia näille alueille silloin, kun tapahtui muutoksia teknologiassa tai kilpailu ympäristössä, ajatella vaikka hiiliteollisuutta tai laivanrakennusta. Älykäs erikoistuminen, erikoistuminen tiettyyn alaan ja erikoisosaamisen keskittyminen merkitsee myös vaaraa alueelle. Sen lisäksi, että siitä on toki myös hyötyä, mutta tästä on syytä olla tietoinen. Meidän olisi korostettava tätä sopeutuvuutta, josta kollega juuri puhui silloin, kun ryhdytään erikoistumiseen, Se pitää olla riittävän sopeutumiskykyistä niin, että ei jouduta vaikeuksiin silloin, kun tilanne kehittyy niin kuin aina käy Kaiken kaikkiaan olemme kuitenkin tyytyväisiä tähän mietintöön ja odotamme sen työstämistä edelleen. Kiitoksia seuraavaksi edustaja College. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, haluaisin sanoa muutaman sanan tästä mietintöluonnoksesta. Minun mielestäni se keskittyy tutkimukseen, innovointiin, älykäs erikoistuminen. Siihen kuuluu hyvin laaja kirjo eri asioita ja meidän on otettava huomioon kaikki mahdolliset resurssit, taidot, jotka ovat olemassa jo eri alueilla. Jatkuvasti me sanomme, että kaupungit ja alueet ovat Euroopan unionin moottori ja siitä syystä tuen mietinnön osa, jossa sanotaan, että eri jäsenvaltiot ovat kehittäneet älykkään erikoistumisen strategioita sen sijaan, että keskitytään alueelliseen lähestymistapaan joka tunnistaa paremmin edut älykkäässä erikoistumisessa. Se edesauttaa myös siinä, että käytetään paremmin kohesiorahastoja – olen sitä mieltä, että mietinnössä painotetaan aivan oikein sitä, että älykkään erikoistumisen strategioissa rahastosynergia, sitä ei välttämättä edistetä kovinkaan hyvin ja tehokkaasti. Ja tähän tarvitaan parempaa monitasoista hallintoa. Meidän pitäisi pyrkiä sitä parantamaan. Yritämme keskittyä myös makroalueisiin ja uskoisin, että alueellinen lähestymistapa johtaisi parempiin tuloksiin älykkäässä erikoistumisessa ähm, rajat ylittävät yhteistyön avulla äh, hankkeet täytäntöön pannaan paremmin ja saavutetaan Eurooppa 2020 tavoitteet. Ja tästä syystä haluaisin painottaa vielä sitä, että tässä keskitytään osaamiskeskuksiin hiukan liikaa. Meidän ei pidä unohtaa pk-yrityksiä, jotka ovat innovaation lähteenä. On myös eroja eri alueiden välillä. Ne voivat edesauttaa näiden alueiden kehityksessä ja ne voivat edesauttaa myös älykkäässä erikoistumisessa ajatellen eri alueiden resursseja ja kykyjä. Meidän pitää mm, muistaa kaikki mahdolliset resurssit, jotka edesauttavat tässä toiminnossa. Sanoisin vielä, että tässä mietinnössä keskitytään liikaa teknisiin innovointeihin – Olemme hyvin tietoisia siitä, että EUn monissa mielenkiintoisissa hankkeissa, esimerkiksi kiertotaloudessa, paljolti keskitytään ähm, yrittäjien tietopohjaan niin, että he voisivat saada aikaan uudistuksia. Kiertotalous on yksi äh, esimerkki tästä, mutta sosiaaliset innovaatiot voivat lisätä kansalaisten tietoisuutta ja voivat muuttaa myös käyttäytymistä. Se on hyvin tärkeä näkökohta. Ja sen osoittavat myös EUn menestyshankkeet. Emme voi saavuttaa paljonkaan, ellei muuteta omaa käyttäytymistä. Sitten olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Interessantissimo. Niin, edustaja Damata siis. Kiitoksia esittelyä. Tämä on erittäin kiinnostava aihe 2014-2020 alueissa on äh, on keskitettävä nämä innovaatioiden kehitykseen äh, tarkoitetut rahat äh, tietyllä tavalla ottaen huomioon alueiden erikoispiirteet. Olen yhtä mieltä kollegan kanssa, kun hän korosti ehdottaa, että RIS 3 strategian avulla pitäisi tehdä taloudesta kilpailukykyisempää ja näin ollen saada aikaan enemmän työpaikkoja ottaen huomioon uudet kokemukset ja edistää hyvien käytäntöjen levittämistä ja kehittää yrittäjyyshenkeä. Haluaisin korostaa, että tässä mielessä olisi korostettava kilpailukykyä pk-yrityksissä, mikroyrityksissä ja startup-yrityksissä ja myös vihreissä pk-yrityksissä on erittäin tärkeää ottaa mukaan kaikki sidosryhmät ja työstää tätä RIS 3 strategiaa ottaen huomioon vahvuudet ja potentiaalit kullakin alueella ja keskitettävä tuotannon erikoistumiseen huomioiden älykäs erikoistuminen. Haluaisin korostaa sitä, että RIS 3 strategian kumppanuusperiaate on hyvin tärkeä. Kollegakin tätä toki tästä mainitsi jossakin jäsenvaltiossa on päätetty ottaa käyttöön riskolme strategiat kansallisella tasolla. Kuitenkin ne ei ole annettu mahdollisuuksia tehdä asiaa koskevia kertomuksia, eikä ole oikein ymmärretty tätä periaatetta. Eikä ole hyödynnetty täysin näiden alueiden ja kuntien potentiaalia. Kollega viittaa tässä mietinnössä siihen, että vahvistettaisiin yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta. En tätä periaatteessa vastusta, mutta täytäntöönpanoa on arvioitava tarkkaan ja valvottava tapauskohtaisesti niin, ettei kävisi niin kuin jossakin valtiossa valitettavasti on käynyt, nimittäin että on yksityistetty voitot ja, ja jul, jul, julkisen sektorin maksettavaksi ovat jääneet sitten tappiot, joten tässä kyllä tarvitsemme apua. Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Edridge. Thank you. Um, Kiitos. Tämä mietintä ja tämä aihe on esimerkki puolueen ja minun mielestä siitä, mitä EU tekee, vaikka sen ei pitäisi tehdä. En ymmärrä, mitä EU tästä hyötyy. Tässä suunnitellaan tällaisen supervaltion syntymistä vuoden 2020 jälkeen. Me voisimme kyllä käyttää näitä varoja ihan omaan tutkimukseen, jos me niin haluaisimme tehdä vaihtoehtoisesti. Voisimme käyttää rahaa siihen, että kannustetaan yksityisiä yrityksiä tekemään tätä maassamme. Älykäs erikoistuminen kai tapahtuisi vapailla markkinoilla ilman, että otetaan tällainen ohjaus mukaan. Minä tulen alueelta, jolla hyvin ymmärretään innovaatio. West Midlandsin alueilta yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevana minä ajan tämän alueen hyvinvointia, vaikka toivon Euroopalle ihan hyvää. En tiedä, miksi tätä pitäisi rahoittaa. Yhdistynyt kuningaskunta voi tehdä tämän tehtävän ihan itse. Tästä ei tule meille minkäänlaista lisäarvoa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Hetman. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja także chciałbym się przyłączyć do podziękowań. E, Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä ja kiinnostavasta mietinnöstä. Täällä on useita asioita, jotka ovat mielestäni hyvin keskeisiä. Esimerkiksi parempi koordinaatio eri tasojen välillä, eri rahoitusvälineiden välillä ja eri rahastojen välillä, joiden tarkoituksena on edistää innovointia. Haluaisin korostaa ongelmaa, jonka näen olevan tässä alueellisessa innovointistrategiassa, jota ehdotamme kaupungeille ja alueille – kun näitä strategioita analysoidaan, niin useissa tapauksissa huomaamme, että älykäs erikoistuminen sitä tapahtuu erityisesti tietyillä alueilla. On paljon eri toimijoita, innovaatiotoimijoita, jotka eivät keskity Tarpeeseen potentiaaliin. Tarvitaan omaa peräisyyttä. Meidän olisi keskityttävä paremmin niihin näkökohtiin, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan. Ja tarkoitan tässä todella tästä eri, älykkästä erikoistumisesta – Meillä on merkittävää kemian teollisuutta, metalliteollisuutta, konepajateollisuutta, jossa tehdään poikkeuksellisia innovointeja. Meidän olisi tuotava esille näitä jo olemassa olevia esimerkkejä, ja näin voitaisiin sitten soveltaa älykästä erikoistumista muualla. On todettava, että tämähän on jo nykypäivää, mutta kehitystä on tuettava. Mielestäni on tärkeää korostaa tutkimusta, talouden vaatimuksia, koulutusta. Olen aivan vakuuttunut siitä, että tiettyjen alueiden ongelmia ei täysin on, ymmärretä. On ymmärrettävä tiede maailmanpuoli ja yritysmaailmanpuoli paremmin. On todettava, että ne yritykset, jotka hyötyvät rakennerahastoista ja kanavoivat ne innovointiin, niillä pitäisi, niillä pitäisi toimia rohkeammin, ei pitäisi ainoastaan vain jakaa tukea, tehdä laskentoja, vaan olisi edistettävä pioneerityyliin toimintaa. eri suuntiin. Niin, että voisimme tarjota mahdollisuuksia näille alueille. Meidän ei kannata nyt eksyä tällaisen tietyn tyyppisiin teknologioihin, laaseriin tai muihin Ajatellaan nanoteknologiaa esimerkiksi. Sen kautta voidaan saada paljon uutta aikaa pk varten. Edustaja Van Nistelrooy. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kollegan mietintö mielestäni antaa hyvän käsityksen tästä tilanteesta. Pari huomiota omalta kannaltani kuitenkin. Lähtisin liikkeelle edustaja Everidgein puheenvuorosta. Hän puhui ihan oikein siitä, että teollistuminen lähti liikkeelle. Jos ajatellaan vaikka hyrjunan, hyryveturin aikoja, niin kyllä innovointi mahdollisuuksia silloin oli, mutta nyt ollaan kuitenkin ihan eri tilanteessa kuin silloin. Nyt ettei voida ajatella, että yksin kehitellään ihan uusia keksintöjä tai saadaan uutta tietoa tuotantoprosesseihin, vaan monia asioita tapahtuu samanaikaisesti eri paikoissa maailmassa ja juuri nopeus syntyy sitä kautta, tehdään yhteistyötä. Tämähän on tavoitteenakin tässä mietinnössä että ne, jotka haluavat mukaan älykkääseen ryttämisen, valitsevat neljä viisi aihetta, joita tuetaan aivan erityisesti. Ja tämän voidaan ottaa alueella mukaan pieniä ja suurempia yrityksiä Euroopan tason yhteistyöhön, jota näin siis edistetään – kyllä sen vain 40 kertaa keksiä, mutta kuitenkin meillä on vain yksi pyörä loppujen lopuksi. Eli nyt on ihan erilainen tarina kerrottavana kuin aikaisemmin. Eli toivoisin, että edustaja voisi vielä katsoa, mitä etuja alueille voisi olla. Tämä olisi minun pyyntöni, koska tämä mietintö ansaitsee paljon tukea. Sitten muutama huomio vielä Joulukuussa kävimme valiokunta matkalla yhteisessä tutkimuskeskuksessa ja siellä keskeinen kysymys oli siellä tehtävä tutkimus ja älykkään erikoistumisen hankkeet jäsenvaltioissa. Ja kysymys siellä oli, onko lasi nyt puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. Puoliksi täydeltä se näytti, mutta kriittisiä kysymyksiä on edelleen, kun ajatellaan Euroopan komission aloitteita. Ei voida ajatella, että kun luodaan strategiaa ja kumppanuussopimuksia, niin silloin on ennaltaarviointia, mutta sitten ei ole kunnollista seurantaa. Siksi on hyvä, että kohdassa 25 kehotetaan Euroopan komissiota katsomaan tällaista puolivälin arviointia, jotta voidaan yhdessä todeta ennen seitsemättä kohesiokertomusta, mikä on toiminut hyvin ja missä tarvitaan vielä lisäsopeutusta. Tämä liittyy tämän aamun keskusteluun, mutta se voisi olla siellä mietinnössä mukana. Haluaisin myös kuulla komission kantaa tässä. Miten tämä nyt ymmärrettäisiin? Meillä oli kerran minikuuleminen täällä valiokunnassa. Ja silloin jo kävi ilmi, että älykäs erikoistuminen vaatii kestävää prosessia – kohesiopolitiikka ja aluekehitysrahasto yhdistetään näin Euroopan 2020 strategian ja kaikkien muuhun. Kohesiopolitiikka ei ole sellaista, että lykätään vain alueille rahaa. Kyse ei ole vain rahasta, vaan siitä, että saadaan jotain aikaiseksi Meidän täytyy ajatella vaikka televiestintää, tietokoneteknologiaa. Kymmenen vuotta sitten Nokia ja tämän tyyppiset yritykset. Ja me pidimme kiinni näistä kannoista jatkuvasti, eikä katsottu sitä, miten uusi teknologia kehittyy. Ja silloin amerikkalaiset yritykset eivät West Midlandsin alue Englannissa tulivat esiin, koska haluttiin yhteistyötä, haluttiin laajamittaisia hankkeita. Ja saatiin uusia lähestymistapoja luotoja. Tällaista tapahtuu älykkäässä erikoistumisessa, vaikka 3D-printtauksesta, jos puhutaan, tai asioiden tavaroiden internetistä. Teollisuus muuttuu näin. Tämä kehitys menee meiltä sivusuun, mutta ei saisi mennä. Tämä meidän on investoitava. Tämä on meille tärkeä tehtävä. Aivan oikein tutkimus, täytäntöönpano kaikilla tasoilla. Tällaistahan tyypillisesti tehdään kaikissa alueellisissa ohjelmissa. Ja sitten on niin, että raha ei kulje pk-yrityksille tai yrityksille tai alueelle – automaattisesti, vaan on katsottava myös, onko esimerkiksi koulutus mukana. Koulutetaanko ihmisiä niin, että saadaan lisää kapasiteettia, onko monivuotisia strategioita tätä varten. Nämä asiat olisi pidettävä mielessä ja siksi on hyvä, että meillä on tämä mietintö ja kuten sanoin, olisi tärkeää kuulla komissiolta myös, mitä mieltä ollaan ja mitä ajatellaan Käytetäänkö vuosi 2016 siihen, että katsotaan vähän myös, missä mennään, ettei ainoastaan raportoida seitsemännessä koesioraportissa. Tämä pitää olla tietenkin keskustelu, jossa me olemme myös mukana. Minä jäin vähän kau- kaipaamaan Euroopan tasoa. Meidän rahastoissamme meillä on jaettua hallintoa hajautettua täytäntöönpanoa ja on olemassa eurooppalaisia välineitä, kuten Horisontti 2020, jossa on keskeinen Brysselissä toimiva taho, joka sanoo, että pidämme tuosta hankkeesta, emme tuosta. Mutta älykkään erikoistumisen pitäisi mahdollistaa optimaaliset tällaiset suhteet. Tarvitsemme joitain kulkemaan etunenässä, muuten meillä ei ole ketään seuraamassa – tietyssä temaattisessa tutkimuksessa myöskään. Siksi meidän on edistettävä tätä työtä ja pidän hyvin tärkeänä Euroopalle sitä, ettei meiltä mene tämä asia taas sivusuun, että juna meni jo digitaalimaailmassa. Monia asioita on nyt tapahtunut. Meidän pitäisi katsoa ennen kaikkea uuden teknologian teknologian toteutumista yrityksissä ja kouluissa esimerkiksi. Nämä asiat on kaikki nähtävä yhteydessä. Vielä huomio tai komissiolle kysymys älykkäiden kaupunkien ja älykkään erikoistumisen yhteydessä. Älykkäät kaupungit lähtivät liikkeelle tavallaan ympäristöstä, liikkuvuudesta, älykkäästä liikkuvuudesta kaupungeissa muutamia vuosia sitten. Mutta jos katsotaan vähän syvemmälle, niin siellä on samat metologiat taustalla. Miksi aivan erillisenä on älykkäät kaupungit ja sitten alueellisella tasolla älykäs erikoistuminen? Tämä on mielestäni harmi. Nyt esimerkiksi on otettava kaupungit huomioon siinä, mitä aluepolitiikassa te- teemme. Haluaisin kuulla tästä vielä muutaman sanan ja sitten minä sanoisin, että aikaisemmin kun meillä ei ollut älykästä erikoistumista – meillä on nyt vielä sellaisia paikkoja, joissa on vastaanotossa joku töissä, mutta yritykset ovat kadonneet sinänsä. Äly, älykäs erikoistuminen on luotu juuri sitä varten, että jossain kohdin saadaan yhdistettyä näitä välineitä niin, että jotkut voivat tästä oppia ja jotka haluavat älykästä erikoistumista saavat helpommin toteutettua tämän tehtävän. Tätä ei ole nähty Euroopan tasolla vielä tarpeeksi, ei myöskään komission raportoinnissa. Saadaanko tähän nyt aito eurooppalainen ulottuvuus? Sillä käydessämme meille tuli sellainen käsitys, että älykästä erikoistumista käytetään ihan hyvin, kun puhutaan ohjelmien suunnittelusta, mutta sitten kumppaneiden löytäminen, yhteistyön tekeminen on jäänyt vähän vähemmälle. Sitä emme ole päässeet näkymään, näkemään, mutta arvioinnin yhteydessä varmasti saadaan pohdittua tätä, samoin kuin kohdassa 25 sitä pyydetään. Se on minulle tärkeä asia. Kiitos. Van Nistelrooy. Kiitoksia, herra Van Nistelrooy. Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että nyt ei pitäisi kyllä puhua pidempään kuin esittelijä, eh, kun yritämme eh, osallistua keskusteluun. Olen pahoillani. Eh, ja seuraava puhuja, edustaja Rope. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua tässä lyhemmin kuin esittelijä. Kun luin tämän mietintöluonnoksen, niin huomasin seuraavaa. 2020 vuotta ajatellen ensimmäistä kertaa jäsenvaltioiden pitää laatia tutkimus- ja innovointistrategiat, miten vahvistetaan tutkimusta ja innovointia. Siitä syystä Minun mielestäni on erikoista, että nyt olisi harmi, että joillakin jäsenvaltioilla on tällainen strategia kansallisella tasolla, mutta ei aluetasolla. Miten nämä strategiat olisi voitu hyväksyä komissiossa? Eikö meidän pitäisi olla vähän tiukempia ja rohkaista komissiota eh, siihen, että se kohtaisi nämä jäsenvaltiot, jotka tarjosivat strategioita ilman alueita, eh, pyytäisivät, että jäsenvaltiot käyvät läpi uudestaan nämä strategiansa. Muussa tapauksessa 2020 vuosi tulee ja me syytämme jäsenvaltioita jälleen kerran siitä, ettei onnistuttu täytäntöön panemaan aluepolitiikkaa ja niin edelleen. Voimmeko sanoa niin, että erillinen jäsenvaltio tai alue, sillä ei ole mitään ajatuksia. Katsotaan nyt vaikka uusiutuvan energian tilante, tilannetta. 53 prosenttia jäsenvaltioista ostaa energiansa muista maista. Meillä todellakin on hyvin laaja alue, jos, jolla voimme toimia. On jäsenvaltioita ja alueita, jotka tuottavat 80 prosenttia Uusiutuva energia sitten on sellaisia, joissa tuotetaan ainoastaan 10-15 prosenttia. Meillä on sellaisia alueita siis, joilla voimme olla hyvin aktiivisia. Samantyyppisiä tapauksia on nähtävissä Liettuassa. Investointeja on tehty ainoastaan investoinnin vuoksi. Meillä on ollut sellaisiakin investointeja, jotka eivät ole tuottaneet millään tavalla. Ja meidän täytyy tarkastella näitäkin asioita ja niitä pitää arvioida. Ja sitten viimeinen puheenvuoro. Euroopan komission edustaja Wolfen. Seno. En tiedä, lausuinko oikein, mutta joka tapauksessa komission puolesta, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän kaikista puheenvuorosta Tämä on erittäin tärkeä mietintö. Heti kohdassa yksi, jossa sanotaan, että tämä älykäs erikoistuminen on erittäin tärkeää, jotta päästään 2020 tavoitteeseen. Meistä tämä on erittäin keskeistä, kuinka alueellinen politiikka voi tukea kasvua ja työpaikkoja. Olemme tehneet teidän kanssa työtä ja moni monikin kanssa tämän käsitteen kanssa ja on, tätä on korostettu vahvasti, tätä palhalta ylös lähestymistapaa ja vahvuuksien tunnustamista. Näitä ei siis mitenkään pakoteta hyväksymään, vaan alueet itse rakentavat näitä oman tahtonsa mukaan. Olemme tehneet teidän muiden kanssa työtä säätelypuitteiden kanssa, jotta voimme varmistaa, että, että hanke onnistuu. Olemme myös keskittäneet paljon huomiota prosesseihin niin, että voimme mahdollisuuksien mukaan varmistaa sen, että älykkäs erikoistuminen otetaan ohjelmiin mukaan. Tiedämme, että tämä on vielä kesken oleva hanke ja sitä pitää vielä hioa, mutta toki jo nyt tapahtunut on merkittävä kehitystä. Kaikille on tärkeää ymmärtää, että älykkään erikoistumisen kautta voidaan mobilisoida äh, osaamista kaikkialla komission palveluiden tasoilla. Täällä on tutkimus- ja innovaatiopääosaston kanssa työtä. Olemme tehneet työtä myös Grow-pääosaston ja yritysten kanssa. Ja mainittiin myös yhteiset tutkimuskeskukset, joiden kanssa on tehty yhteistyötä. Olemme tehneet työtä sen eteen, että kumppanuudet alueella toimivat hyvin. Tutkijat ja yliopistomaailma ovat olleet mukana älyiden, älykkäiden erikoistumisstrategioiden kehittämisessä. Erityisesti bisnesyhteisöt ovat olleet mukana vahvasti ja tietenkin myös alueelliset viranomaiset. Teidän tukeanne hyödynsimme 2007 vuoden jälkeen jäsenvaltiossa, että saimme tukea ja saimme tuottua yritykset, tutkimuslaitokset ja julkisen, julkisen yhteen ja voimme varmistaa, että tämä hanke toimii niin hyvin kuin se vain voi toimia ja käytetään näitä välineitä, jotka mainitsit, kuten makroalueet ja muut välineet, joita alue politiikassa on käytössä. Niitä kumppanuudet todella toimivat hyvin. Haluamme varmistaa sen, että tapa, jolla tämä tapahtuu, näemme, kuinka menestystarinat toteutuvat ja voimme vaihtaa hyviä käytäntöjä, voimme varmistaa sen, että ihmiset ymmärtävät, mistä on kyse ja tukevat eh, näitä hankkeita. Tärkein väline tässä on äly, älykkään eh, erikoistumisen strategian foorumi. Region pääosastossa teemme yhteistyötä Sevillian tutkimuskeskuksen kanssa, niin kuin mainittain. Haluaisin vain sanoa sen, että Tämä on edellyttänyt 170 alueen yhtymisen Euroopan kautta. Ja siellä on pohdittu sitä, kuinka halutaan saada tämä hanke toimimaan. Erityisen kiinnostavaa on se, että älykkään erikoistumisen strategian tuloksena on tullut erityisiä teemoja, joita halutaan tukea. Erityisesti on keskitetty energiaan, energiatehokkuuteen, uudistavan energialähteiden hyödyntämiseen, teollisuuden modernisoimiseen, 3D-printtaus, nanoteknologia. Kyseessä ei kuitenkaan ole ainoastaan high-tech, myös agroelintarvikkeet, biokemia, digitaaliagenda on digitaalinen alue on myös hyvin tärkeä, samoin kuin kiertotalous, joka mainittiin. Se on täällä viidentenä mukana olette puhuneet täällä asioista ja ne on, niitä on tärkeää tarkastella. Haluaisin mainita muutamia tapahtumia. Tulevina viikkoina on tulossa alueiden aloitte, joka on tässä erittäin kiinnostava. Tässä on tällainen tapaamistapahtuma, jossa, joka liittyy tähän Vanguard eh, aloitteisiin. 25 aloitetta ovat tulleet tänne tulevat tapaamaan toisiaan Pohjois-Brabantiin eh, Hollannin puheenjohtajakauden alla. Halutaan varmistaa, että käsitteet on ymmärretty ja yritykset ovat täällä vahvasti mukana myös. Sitten meillä on tiedonvaihtofoorumi, jossa pohditaan, kuinka tietotaitoa voidaan vaihtaa taloudenkin alalla. Tämä on huhtikuussa. Sitten suhteessa siihen, mitä Van Nistelrooy sanoi tämän vuoden tarkastelusta tärkeitä keskusteluja käydään keskus, kesäkuun alussa. Siellä meillä on älykkäiden alueiden konferenssi, jossa tarkastellaan, mitä on saavutettu tähän mennessä. Ja voimme arvioida tilannetta ja ottaa oppia siitä ja, ja kartoittaa tietä eteenpäin ja pohtia sitä, kuinka alueissa voidaan viedä näitä ajatuksia eteenpäin tulevaisuudessa. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan, mitä tänä vuonna jo tapahtuu. Vielä muutama asia, jotka tuli esiin tässä keskustelussa. On varmistettava se, että ennalta ehdot huomioidaan asianmukaisesti. Olemme yhtä mieltä siitä, että Tämä ei ole ainoastaan lainsäädännöllinen harjoitus, vaan kyllä tämä on saatava seurattua myös käytännössä. Olisi hienoa, jos koko tämä älykkään erikoistumisen prosessi ei koskisi ainoastaan high vaan myös perinteisiä aloja, ja voitaisiin katsoa, mitä vahvuuksia alueilla on eri Euroopan unionin puolella, ja katsotaan näiden alueiden vahvuuksia, ja katsotaan erityisesti näitä jälkeenjääneitä alueita, joihin te olette kiinnittäneet huomiota. Haluamme myös varmistaa, että hanke toimii mahdollisimman hyvin yhteydessä älykkäiden kaupunkien aloitteeseen. Siellä innovatiivinen lähestymistapa voi todella juurtua ja saavuttaa menestystä. Ja näistä esi- voimme ottaa esimerkkejä ja viedä niitä muualle. Tämä todella tämän älykäiden kaupunkien aloite on erittäin tärkeää. Olemme myös hyvin tyytyväisiä mietinnön kohta, jossa vedotaan vuoden 20, 2017 raportointiin, jossa voidaan sitä tarkastella työtä, joka on niin tärkeää alueiden kehittymisen ja Eurooppa 2020 tavoitteiden toteuttamisen kannalta. Voimme siis katsoa, kuinka äh, sitä voidaan kunnolla arvioida. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Ja seuraavaksi esittelijä Valka Felsiso. Vielä päätössanat, jos haluatte. Kiitoksia kovasti paljon puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat puhuneet, antaneet oman panoksensa erinomaisesti. Täällä ollaan kiinnostuneita. Sanoisin toisaalta, että tässä mielessä olen heidän kanssaan samoilla linjoilla ja lähestulkoon olen samaa mieltä siitä, mitä täällä on puhuttu. Ja tosiaankin tässä mietinnössä Varmasti näette, että se rikastuu tämä mietintö teidän panoksellanne. Tosiaankin tässä osoitetaan, että tosiaankin otetaan huomioon tarvittava joustavuus aivan kuten täällä sanottiin, me olemme liian teoreettisia ja tällä tavoin saattaa käydä niin, että tämä jäädyttää menettelyt. Meidän pitäisi välttää siis liiallista byrokratiaa näissä toimissa. Mm, mm, totta, että innovaatiossa vaaditaan tietenkin tuotteita, jotka ovat innovoivia ja näitä rahastoja ei pitäisi käyttää pelkästään tuottavien tuotteiden kehittämiseen. Tärkeää on myös hyvin koulutettu henkilöstö. 27 kohtaa, jotka ovat tässä mietinnössä. Nämä on myös johdanto kappale ja perusteluosa Tällä tavoin äh, näissä me otamme teidän esittämiänne huolenaiheita ja äh, erilaisia painotuksia niin, että saamme aikaan mahdollisimman hyvän tekstin äh, valiokunnasta ja näin kun puhumme hallinnosta, monitasoisesta hallinnasta. Esimerkiksi kuutoskohdassa viitataan esimerkiksi siihen, että jäsenvaltiot jotka ähm, ovat hyväksyneet kansallisen RIS kolmosen. Ähm, siinä tulevat äh, äh, paikalliset alueelliset viranomaiset saavat mahdollisuuksia kehittää omia näkemyksiään. Eli äh, tässä tosiaankin heijastellaan näitä paikallisia alueellisia viranomaisia ja näin tässä kansallinen, kansallinen taso menee ikään kuin paikallisten alueellisten edelle. Ja sitten koordinaatio, joka oli koko täytäntöönpanevaiheessa aikaisemmin ja RIS, nimenomaan RIS kolmosen osalta, mutta pitää muistaa myös, että nyt meidän pitää edistää innovatiivista politiikkaa, jonka avulla voidaan saada aikaan yhteistyötä eri alueiden välillä ja myös alueiden sisällä ja alueiden ulkopuolella ja myös maiden välillä. Ja tässä tulevat esille nämä eri tasot, jotka jo mainittiin. Niinpä pitäisi yksinkertaistaa menettelyjä, niin kuin täällä jo sanottiinkin, pitäisi vähentää Äh, pullonkauloja äh, hallinnollisessa prosessissa, strategiassa. Ähm, täällä äh, kritisoidaan synergian puutetta alueellisella tasolla rahastojen, Euroopan unionin rahastojen välillä. Ja toisaalta taas myöhemmin täällä olemme pahoillamme siitä, että alue, ainoastaan parvoilla alueilla keskitytään näihin laajempiin kysymyksiin, esimerkiksi kestävyys, uusiutuvat energiat, ja niinpä tästä syystä haluaisimme kannustaa siihen, että muutkin alueet seuraavat näitä esimerkkejä ja niitä otetaan mukaan silloin, kun käytetään rahastoja näihin tarkoitukseen. Täällä puhutaan myös siitä, miten tarpeellista on, että jäsenvaltiot ja alueet soveltavat omia eh, mekanismejaan eh, ja näin jatketaan eh, RIS 3 strategioissa tietyissä puitteissa niin, että painotetaan nimenomaan prioriteetteja alueellista talousrakennetta myös tulevaisuudessa. Ja sitten lopuksi vielä puheenjohtaja eh, pari eh, ajatusta. Ehm, innovaatio eh, monissa tapauksissa on yrityksiä, jotka käyttävät hyväkseen innovaatiota, mutta sitten kyse on tuetaan ainoastaan sellaista, joka on teknologista innovointia. Ja meidän pitää muistaa tässä mietinnössä, että hyvä strategia paperilla ei tuota tuloksia, jos ei anneta yrityksille tukea. Ja haluaisin tässä muistuttaa siitä, että täällä on annettu hyviä panoksia tähän mietintöön ja haluan vielä kiittää teitä ja varmasti ajatukset tulevat mukaan myös mietintöön. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Tähän päättyi keskustelu tästä mietinnöstä ja haluaisin muistuttaa vielä 25. helmikuuta on määräaika tarkistuksille. Ja seuraavaksi esityslistallamme on keskustelu Ähm, kehitys, kohesiopolitiikan yksinkertaistamista käsitellään korkeatason työryhmän puheenjohtaja Sim Kallasin kanssa. Ja nyt meillä on siis tosiaankin mahdollisuus tavata Eera Kallas ja keskustella hänen kanssaan korkean tason työryhmä, jossa on tarkasteltu e rahastoja ja niiden käyttöä niin tarkoituksena uudella korkean tason työryhmällä on vähentää byrokratiaa ajatellen hallintosääntöjä rahaston käyttäjillä. Viime vuonna lokakuussa 2015 tämä korkean tason työryhmä tapasi EUn toimielimet mukaan lukien Euroopan parlamentti ja äh, regivaliokunnan että Ensimmäinen joulukuuta ja toinen toista on pidetty kokoukset ja siellä puututtiin äh, esimerkiksi kustannuskysymyksiin, EUn rahoitukseen PK-yrityksille ja rahoitusvälineisiin. Regivaliokunta on ilmaissut tukeensa tälle korkean tason työryhmälle ja toivomme, että kun yksinkertaistetaan toimintaa, niin silloin eri rahastot ovat saatavilla laajemmalti ja siitä syystä olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että korkean tason työryhmä, eh, puheenjohtaja Kallas on hyväksynyt kutsun tulla tänne valiokuntaan puhumaan eh, ensimmäisistä korkean tason työryhmän eh, tuloksista. Meillä on yksi tunti käytettävissä tähän keskusteluun. Ja ensimmäiseksi annan puheenvuoron herra Kallakselle koskien korkean tason työryhmää. Sen jälkeen meillä on äh, mahdollisuus äh, kysymyksiin ja kommentteihin. Aloitamme koordinaattoreista. Olkaa hyvä. Good morning, ladies and gentlemen. It's... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Oli mukava, että sain kutsun tänne esitel- esittelemään ensimmäisiä työmme tuloksia korkean tason työryhmästä. Kiitos oikein paljon tästä kutsusta. Hyvät näistä herrat, vuodesta 2004 vuoteen 2010 olin komission varapuheenjohtajana vastuussa vastuuvapaudesta budjetin osalta muiden vaikeiden kysymysten lisäksi. Silloin teimme myös läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa, budjetin valvontavaliokunnan kanssa, jotta voitaisiin vähentää virhetasoa – rakennerahastojen hallinnoissa. Ja tietenkin rakennerahastojen hallinnointikysymys on usein ollut hankala kysymys EU:ssa. Tämä tilanne ei ole muuttunut. Kaikki virheet, kaikki esimerkit huonosta rakennerahastojen varojen käytöstä aiheuttaa paljon haittaa maineellemme, joten poliittisesti Minulle on hyvin tärkeää pyrkiä yksinkertaistamaan sääntöjä. Vähemmän sääntöjä, vähemmän monimutkaisuuksia. Tämä johtaa vähempiin virheisiin ja suurempaan avoimuuteen. Mutta tämä asia ei ole mitenkään yksinkertainen. Monet tai oikeastaan meidän ryhmämme tarkoitus on kuulla – tuen vastaanottajia. Tuen saajien kantojen kuuleminen ja muiden sidosryhmien kuuleminen on tärkeä osa tehtävämme. Kuulla myös niitä, jotka hallinnoivat. Mutta tuen vastaanottajat valittelevat sitä, että prosessit ovat liian monimutkaisia ja budjetin hallinnoiminenkin, kun sitä on saatu, on niin hankala tehtävä, että ei halua tähän uudestaan ryhtyä. Tämä ei ole mikään hyvä asia. Meidän pitää pyrkiä tässä auttamaan. Meidän tavoitteemme on huolehtia siitä, että kaikki mahdollisuudet helpottaa tuen saajien elämää käytetään hyväkseen myös Euroopan komissiossa. Me olemme katsoneet hyviä esimerkkejä – sitä, mitä työtä tehdään jo. Lisäksi katsomme vähän perinteisten mallien ulkopuolelle, kun pyrimme yksinkertaistamaan. Olen seurannut mielenkiinnolla todeta keskustelua yksinkertaistamisesta, mitä käytiin Euroopan parlamentissa. Komissio on pyrkinyt työryhmää tekemään käytännön suosituksia, joiden kautta voidaan tällä kaudella vielä yksinkertaistaa mahdollisimman hyvin. Eli me keskitymme tähän kauteen 2014-2020, mutta totta kai meidän on nähtävä ongelmat myös tämän aikakauden jälkeen. Ensimmäisistä johtopäätöksistä ja suosituksista sanoisin muutaman sanan. Me olemme lähteneet jo yksityiskohtaisesti pohtimaan joulukuisessa kokouksessa neljää kysymystä. E-hallinto, yksinkertaisemmat vaihtoehdot, helpompi rahoitus PK-yrityksille ja välineet. Meillä on esittelijät, jotka tekevät työtä johtopäätösten ja suositusten osalta näistä kokouksista ja Toivon, että e-hallinnoinnin ja yksinkertaisemman kustannusvaihtoehtojen osalta saataisiin tulokset ennen helmikuun loppua ja muut sitten ennen kesää. Minä haluaisin antaa vähän nyt jo teille ensin makua niistä asioista, joista on keskusteltu. Ei-hallinnon osalta komissio pyrkii yksinkertaistamaan ensi kaudella jäsenvaltioiden osalta sitä, että saadaan yhteinen foorumi eri rahastojen käyttöön. Yhtenäinen lähestymistapa olisi eduksi tuen hakijoille ja saajille. Tällä kaudella johdonmukaisempi lähestymistapa tilintarkastuksiin on tarpeen. Tämä ei saa haitata e-hallintoa, yksinkertaisempaa rastojen hallintoa ja koko hakumenetelmän pitäisi olla helpompi hakijoiden kannalta. Tämä olisi mahdollista sitä kautta, että että helpotetaan sähköisten asiakirjojen hyväksyttävyyttä. Ja pitäisi sopia sopivista tilintarkastustahoista Euroopan tilintarkastustuomioistuin mukaan lukien. Mitä voin sanoa keskusteluista, joita on käyty kuukausien ajan, on kuultu kokemuksia jäsenvaltioista omasta maastani. Voin olla ylpeä elektronista hallinnosta. Se ei ole mikään ihme, sinänsä joitain ongelmia on, jotka liittyvät myös päätöksentekoon Euroopan parlamentissa, Euroopan komissiossa. Lisää harkintaa siis tarvitaan. E-hallinto on hankalassa tilanteessa joskus, kun tapahtuu muutoksia. Eli sääntöjen muuttaminen kauden aikana tarkoittaa, tarkoittaa myös sitä, että kehitys vaatii vähän lisäaikaa, jotta voidaan kehitellä sopivia IT-ratkaisuja. Myös yhteentoimivuus, eri ratkaisujen yhteentoimivuus on ongelma. Tiedon koskemattomuus ja tiedon säilyttäminen ja tietenkin suuri kysymys, joka liittyy verkon turvallisuuteen, ratkaisujen turvallisuuteen, siitähän on keskusteltu monilla tasoilla. Tietenkin on myös ongelmia siinä, että vastaanottajat, tuen saajat eivät aina ole digilukutaitoisia. Erityistä koulutusta tarvitaan siksi, että tähän liittyy lisäkustannuksia, jotta voidaan saada suurin mahdollinen hyöty. Mutta tietenkin jos laitteet, niitä järjestelmät toimivat, niin sillä saadaan paljon hyötyä jos kaikki laitteet on hyvin kehiteltyä, niin kaikkien työ on helpompi. Ja sitten kustannusvaihtoehtojen yksinkertaistaminen. Komission on huolehdittava siitä, että epäselvyys yksinkertaisten mallien osalta ei asettu ristiriitaan muiden sääntöjen kanssa, esimerkiksi valtion tukisääntöjen kanssa. Tällaiset ristiriidat on selvitettävä mahdollisimman nopeasti lainsäädäntömuutosten kautta. yksinkertaisemmat kustannut laskelmat perustuvat tuloksiin, sitten maksut voitaisiin tehdä. Viranomaisille pitää antaa ennalta vakuudet järjestelmästä, jossa otetaan huomioon esirasetuksen artikla 14. Fast track approval of methodologies. Eh, Develop by menetelmiä on parannettava viranomaisten puolelta. Miten pk-yritykset voivat saada EU-rahoitusta? Me olemme lähteneet alustamaan keskusteluun, mutta näyttää siltä, että on selvää, että pk-yritysten on helpommin saatava näitä varoja, niiden on oltava houkuttelevampia pk-yritysten silmissä ja siksi tarvitaan johdonmukaisempaa lähestymistapaa. Katsoa todellisia tarpeita, tämä tuntuisi toimivan ainakin kun jäsenvaltiot ovat selkeästi sitoutuneita hallinnollisen taakan leikkaamiseen. Ja ihan alustavista keskustelusta rahoitusvälinekeskustelu syntyy siitä, että tarvitaan hyvin paljon tietoa ja hallinnollista taakkaa kohdistuu. Yksinkertaisempaa on tehdä työtä apurahojen pohjalta, oman välineen kehitteleminen – on hyvin hankalaa. Ryhmässä on keskusteltu parantamisen aloista, mutta lähinnä on keskitytty siihen, että tarvitaan joustavampi lähestymistapa rahoitusvälineiden osalta. Tämä on sellainen ala, jolla lisäkeskustelut ovat tarpeen ryhmässä. Ja nyt haluaisin kommentoida vähän näiden asioiden ylikin pidemmälle päätöksentekoa parlamentissa ja komissiossa. Asetusten monimutkaisuus on lisääntynyt. Tällä kaudella säännöt ovat monimutkaisemmat kuin aikaisemmin. Meillä on itse asiassa viisi rakenneinvestointirahastoa Euroopassa ja yli 500 ohjelmaa, joilla voidaan käyttää näitä varoja. Selkeästi siis liikaa. Jäsenvaltioiden aloite on luoda lisää lisää ohjelmia, jos ohjelmia on niin paljon. Pitää olla myös ohjelmien säännöt. Niitä pitää seurata, valvoa, tilintarkastaa ja niin edelleen. Yksi suurimmista ongelmista, jonka kaikki mainitsivat, on se, että meillä on asetus 1299 neuvosto- ja parlamentin hyväksymä asetus, mutta lisäksi on suuntaviivoja. Suuntaviivoja on yhä enemmän. Kohesiorahastojen osalta 800 sivua suuntaviivoja jo pelkästään. Joten tuen saajat suhtautuvat yleisesti ottaen hyvin kriittisesti tähän. Eihän tällaista prosessia voi hallinnoida. Siksi pyydetään, että suuntaviivat pitäisi luoda. Tämähän on aivan tällainen sääntelyviidakko, jossa ei pysty toimimaan – Jäsenvaltiot usein pyytävät selkeämpiä sääntöjä komission puolelta, että saataisiin selkeää suuntaa. Ja sitten kun komissio on tämän tehtävänsä tehnyt, niin kokemuksen pohjalta tästä tulee tällaista soft lawta. Ja joskus nämä suuntaviivat ovat tiukempia kuin peruslainsäädäntö. Ja tämä johtaa siihen, että koko rahastojen hallinnoiminen on yhä monimutkaisempi asia. Ja lisäksi tarvitaan oikeusvarmuutta. Liian usein päivitetään uusia tekstejä. Luin tästä vähän sitä, mitä eri vastauksista saimme sidosryhmien edustajilta näihin keskusteluihin. Joten nämä suuntaviivat, ovatko nämä jonkinlaista paralainsäädäntöä, kun lainsäädäntö itsessään jo on melko paksu kirja luettavaksi. Siinä olisi jo tarpeeksi. Ja sitten on myös ehdotettu, että saataisiin aikaiseksi jonkinlainen järjestelmä – että voitaisiin keskustella tai, tai jonkinlainen mekanismi, joka mahdollistaisi eri kantojen esiin tuomisen keskusteluissa. Toinen suuri kysymys on tilintarkastus ja valvonta. Lähes kaikki sidosryhmät sanoivat, että tilintarkastuksen ja valvonnan tasot ovat joskus suhteet tehottomia. Ja me todella ehdottaisimme, että leikattaisiin tätä tilintarkastusta ja valvontaa. Epävarmuus siis tilintarkastuksesta on yksi keskeinen suuri kysymys. Luultavasti tämä koskee ensi kautta enemmän, mutta nämä ovat suuria kysymyksiä, jotka tulivat jatkuvasti esiin. Eli on pohdittava, miten nykysääntöjä voidaan yksinkertaistaa ja sitten nämä suuntaviivat ovat liian monimutkaiset ja sitten tilintarkastuksesta on keskusteltu ja kuultu muutamia mielenkiintoisia ehdotuksia. Esimerkiksi siitä, miten voitaisiin korottaa tuota hyväksyttävän virhetason määrää 2004-2010. Sovittiin, että rakennerastojen osalta se olisi kaksi prosenttia, vaikka poliittisesti kaikista virheistään haittaa. Mutta on ehdotettu, että voitaisiin sanoa, että 5 prosenttia olisi hyväksyttävä. Säännöt eivät saisi muuttua. Kaiken pitäisi olla varmaa edunsaajien osalta, jotta elämässä olisi ennakoitavuutta. Nämä ovat tietenkin ihan ensimmäisiä löydöksiämme tässä työssämme. Ja totta kai olemme valmiita yksityiskoitaisempiin ehdotuksiin – konkreettisia yksityiskohtia tarvitaan lisää. Tämä on tietenkin julkista ja on saatavilla kaikille, joita tämä asia kiinnostaa. Kiitos. Kiitoksia mielenkiintoisesta alustuksesta. Nyt sana on vapaa. Ensimmäiseksi herra Van Nistelrooy. Kiitoksia. Erittäin suuri ilo nähdä teidät, herra Kallas, täällä merkittäviä askelia Varmasti muistatte eurooppalainen yhteysväline, kohesiorahastot tulivat siinä mukaan. Se oli ongelma tuolloin. Ja siinä pääsitte merkittävästi eteenpäin ja samaan suuntaan menee kysymykseni. Teidän valtuutuksenne, onko teillä mahdollisuus antaa konkreettisia ähm, asetusmuutosehdotuksia ja aiotteko näin tehdä? Mainitsitte lyhyessä ajassa äh, paljon esimerkkejä äh, siitä, miten voidaan muuttaa asioita. Ja sitten äh, toiseksi, luitteko parlamentin päätöslauselman, jonka laadimme tästä asiasta kävittekö myös talousarvion valvontavaliokunnassa, koska teillähän on täällä ystäviä ja aivan konkreettisesti sanoitte Mä Deutschin mm, mietinnössä, että me parlamenttina olemme valmiit tekemään teknisiä muutoksia asetukseen ja e, ajatellen juuri tätä tavoitetta. E, tarkoituksena ei ole e, rakentaa mitään uutta kokonaisuutta, vaan kyse on siitä, että pitäisi päästä eteenpäin. Ja kuulimme, että myös alueiden komiteassa ihmiset haluavat muutoksia nyt ei 2018 sitten kun saamme teiltä raportin, joten voisitteko kertoa meille tästä ja siitä, mikä on toimintamallin eteenpäin. Ja miten voisimme tällä tavoin auttaa tuen saajia ja tehdä asioista joustavampia. Meillä on odotuksia, mutta nyt on syytä mennä eteenpäin. Ja nämä ovat siis yleisiä kysymyksiä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi SD-ryhmän puolesta herra John. Thank uh, Mr. Callas for this presentation as well. And... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Kallasia tästä ehdotuksesta. Mekin olemme sitä mieltä, että tämä ryhmä, jota johtatte, on todella merkittävä foorumi kohesiopolitiikan kannalta ja tulevaa aluepolitiikan kannalta. Te olette varmasti tietoisia, kun olette käyneet monilla alueilla Euroopan unionissa, niin usein tapaatte edunsaajia – ja hallintoviranomaisia kaikki sanovat saman asian. Täällä jonkun verran edistystä on kyllä tapahtunut yksinkertaistamisen alalla, mutta tuntemus on, että paljon vielä voitaisiin tehdä. On harmi, että et, teillä ei ole mepejä omassa työryhmässänne. Uskon, että me voisimme tuoda teille tietoa ja kokemusta äh, keskusteluihin. Ehkä voisitte katsoa, miten muuten me mepit voitaisiin ottaa mukaan keskusteluihin näistä suosituksista joista meille kerrotte, totesitte yhden, joka liittyy pekoyrityksiin ja kaikkienkin edunsaajiin. Olisi löydettävä lähestymistapa, kuinka voidaan tehdä tarkastuksia. Aikaisemmin olemme pohtineet tällaisia yhden tarkastuksen periaatteen mahdollisuuksia, mutta tilintarkastustuomioistuin istuin on esitetty vastalauseita koskien tätä yhtä tarkastusta. Minulla on sellainen käsitys, että ehdotukset, joilla muutettaisiin tarkastusjärjestelmää eh, ja ehdotukset, jotka liittyvät hankintasääntöihin, joka on ongelmallinen alue. Täällä on useita asioita, joista oli siis syytä keskustella tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Oletteko aloittaneet keskustella tilintarkastustuomioistuimen tuomioistuimen kanssa näistä asioista, koska täällä on joitakin asioita, joita haluatte suositella, mutta niiden olisi mentävä kyllä myös tilintarkastustuomioistuimen läpi. Tämä on aika tärkeää. Sitten toinen asia, jonka otitte esille, teille esille koskee valtion tukea. Se on tärkeä asia. Mainitsit, että olisi mahdollista yksinkertaistaa valtion sään, tuki äh, äh, sääntöjä. Minkälaisia muutoksia ajattelette? Tämähän on aika vaikea. Jotkut sanovat, että tarvitaan lisää joustavuutta valtion tukisääntöihin. Jos, joskus se on joskus se on vähän vaikea saavuttaa tällainen tasapaino. Voisitteko antaa jotakin ajatuksia, milla, minkä tyyppisiä muutoksia olette kaavailleet valtion tukisääntöihin? Se voisi olla tälle valiokunnalle kiinnostava. Luer. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Luer. Well, uh... Kiitoksia. Aivan erityisesti olen tyytyväinen näihin kommentteihin ajatellen järjestelmien ja niiden järjestelmien sopivuuteen. Tästä on tullut palautetta jo eri sidosryhmiltä. Ja minua kiinnostaa tämä bisnestyyppinen valintaprosessi ja sitten ohjaus, pehmeä lainsäädäntö, joka tässä oikeuskäytäntö muut viittaavat tähän. Sanotaan, että halutaan joustavuutta ja standardisointia, samalla halutaan yksinkertaistamista. Vaikka nämä asiat eivät olekaan ristiriidassa keskenään täysin, on kuitenkin ongelmia, että saadaan kaikki nämä. Voi käydä niin, ettei saada mitään niistä aikaa. Minua kiinnostaisi kuulla teiltä lisää tästä me haluaisimme nähdä kohesiopolitiikkaa eh, paremman säätelypuitteissa. Eh, haluaisimme siitäkin teiltä ajatuksia ja sitten lopuksi vielä meitä kiinnostaa myös se, että onko teillä mahdollisuutta eh, puuttua absorptioongelmiin. Kreikasta on raportoitu ongelmia, muillakin mailla, esimerkiksi Kroatialla on ongelmia jos ei saa jostakin syystä rahastoa käyttöönsä. Tämä tietenkin aiheuttaa ongelmia ja aiheuttaa myös maineelle ongelmia rahastojen osalta. Minua kiinnostaisi tietää, onko tämä tullut mukaan tähän työhön. Eli uhjaus ja oikeuskäytännön ongelma. Se on erittäin mielenkiintoinen asia. Ja sitten jälleen kerran nämä yksinkertaistaminen, standardisointi ja joustavuus, miten ne menevät päällekkäin. Kiitos. Kiitoksia. E, herra Van Miltenburg. Äh, welcome. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa tänne. Kallas ehkä olisi lieteltyä katsoa, että koko maa, sanoa, että koko maailma katsoo teidän työtänne, mutta keskeistä työtä se on ainakin sinne osassa Eurooppaa, se käsitellään rakenne- ja investointirahastoja, niin kyllä todella katsomme teidän suuntaanne, koska tämän politiikan yksinkertaistaminen on keskeistä, kun ajatellaan koesiopolitiikan tulevaisuutta. Kolme kysymystä. Ensimmäinen. Katsotteko myös eroja, kun puhutaan vaikka aluekehitysrahaston toimintaa? Katsotteko yhteyttä toimenpideohjelmin ja Interregin välillä? Monet sidosryhmät valittelevat, että Interreg on niin spesifinen. Puhuttiin hallinnollisesta taakasta, koska on eri hallintokulttuurikin otettava eri maissa huomioon. Toinen kysymys tai huomio liittyy hallinnolliseen taakkaan. Kun puhutaan tilintarkastuksesta, tämä on kommenttini myös kollegan suuntaan, kun puhutaan tilintarkastustuomioistuimesta, niin siellä ollaan ihan valmiita yhteen, yhtenäiseen tilintarkastusjärjestelmään. Miten voidaan välttää päällekkäisten tilintarkastusten suma? Miten voidaan välttää se, että tehdään liikaa? Ettei luoda järjestelmää, joka ei perustu luottamukseen vai epäluottamukseen. Sitten EU-tason yksinkertaistaminen. Usein kuulen, että yksinkertaistaminen EU-tasolla saattaa johtaa siihen, että syntyy lisää sääntöä, lisää hallinnoista taakkaa alueellisella tasolla tai kansallisella tasolla, koska täytetään tiettyä tyhjiötä ja ihmiset ovat eivät ole oikein valmiita vielä leikkaamaan hallinnollista taakkaa ja luomaan järjestelmää, joka perustuu luottamukseen. Miten näette tämän käytännössä? Omassa maassani näin, että hallinnollisten sääntöjen leikkaaminen EU-tasolla on johtanut siihen, että syntyy paljon lisäsääntöjä kansallisella tasolla. Voisitteko kommentoida näitä ajatuksia? Kiitos. Very much, Mr. Omar. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Marge. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä. Komissani Kallas, te vastaatte hyvin suositusta alasta, mutta se on samalla hyvin poliittinen ala. Se on hyvin suosittu, koska tehän tiedätte, että kaikkialla Euroopassa edunsaajat sanovat, miten voidaan näin turhaa työtä tehdä näin paljon. Miten voitte tehdä näin monimutkaiseksi nämä säännöt, kun ajatellaan 2014-2020 ohjelmaa kautta? Sanoitte, että melkein tuhat sivua on sääntöjä seitsemän erityisasetusta, kuusi delegointisäännöstä, kahdeksan täytäntöpanon säännöstä ja 53 täytäntöpanoa muistiota on hyvin vaikea pärjätä tässä viidekossa. Kyseessä on myös hyvin poliittinen vastuu, joka teillä on harteillanne. On huomioitava, että kansalaisten ja Euroopan unionin välillä on kuilu, joka johtuu myös tästä käsittelystä tästä kyvyttömyydestä ymmärtää eurooppalaista sääntelyä ja vastata tiettyihin Euroopan ohjelmiin. Ihmiset siis odottavat, että, että tällä työmaalla päästäisiin eteenpäin. Toinen huomio on seuraava. Meidän olisi esitettävä itsellemme yksinkertainen kysymys. Nimittäin, kuinka tämä Eurooppa, joka harjoittaa hyvin liberaalia politiikkaa, miten siitä on pikkuhiljaa tullut tämä byrokraattinen hirviö? Tämä on se todellinen kysymys, joka meidän on esitettävä itsellemme ja uskonpa, että vastauksiin liittyy se, että puuttuu luottamusta. Sellaista luottamusta, että olisi toimielinten ja edunsaajien välillä. Meidän on tehtävä työtä tämän luottamuksen puutteen osalta, tämän epäluottamuksen osalta. Se, se koko ajan johtaa yhä jäykempiin valvontamenettelyihin. Olin eilen toissapäivänä Pariisissa kokouksessa, jossa käsiteltiin ESIR-rahastoa. ESIRin tarkoituksena oli vastata hyvin nopeasti näihin tavoitteisiin, jotka koskevat työn kasvua, työllisyyttä ja investointeja. Meillähän on useita tavoitteita, jotka on saavutettu, mutta kaikki toimijat ovat yhtä mieltä siitä, että jälleen kerran olemme saaneet aikaan hyvin monimutkaisen rakennelman tämän osalta. Olisi tehtävä työtä. Te tiedätte myös ja sanoittekin muistaakseni, että meidän olisi ponnisteltava, kun Ajatellaan sitä, millä kielellä sääntöjä tehdään, teillä on puutteita tulkkauksessa ja käännöksissä. Tarvitsee asetuksista ja säännöstä niin, että, että kaikki voisivat niitä hyvin käyttää. Lisäksi meidän olisi kiinnitettävä huomio me kaikkiin pienimpiin edunsaajiin. Uskon, että suurimpien edunsaajien osalta – niillä on kyllä inhimilliset ja tekniset resurssit, joiden kautta ne tulevat kyllä pärjäämään näiden, näiden lainsäädäntöjen kanssa, mutta pienillä edunsaajilla on todella suuria vaikeuksia pärjätä tässä sääntelyviidakossa. Sitten on muistettava siellä se, että kukin kantaa oman vastuunsa. Euroopan parlamentti myöskin, sillä on oma vastuu lainsäätäjänä. Kun kolmikanta Neuvotteluissa keskusteltiin ohjelmista 2014-2020. Olemme omalta osaltamme tehneet vielä monimutkaisemmiksi sääntöjä, jotka olivat jo valmiiksi hyvin monitahoisia. Toivon, että ohjelmakaudella 2020-2027 neuvottelutiimimme tulee pyrkimään yksinkertaistamiseen. Kiitoksia. Thank you, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Näin herra Skarleseen. Mutta rouva Damaat, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän eh, puheenjohtaja Kallasia läsnäolosta. Olemme teitä tänne jo odottaneetkin jonkun aikaa. Euroopan parlamentin mietintökin sitä osoitus. Haluaisin yhtyä muiden kollegoiden esittämään pyyntöön, joka koskee tämän korkean tason ryhmän valtuutusta ja sen tavoitteita. Olen tältä lukenut, että vuonna 2017 tehtävänä on käsitellä tilannetta vuoden 2020 jälkeen. Millä tavalla aiotte sääntelyä muuttaa tuossa vaiheessa? Sanoitte, että otatte mukaan tai olette ottamassa mukaan myös edunsaajia. Teillä on tällainen ylhäältä alas lähestymistapa, ei alhaalta ylös lähestymistapa. Ja tässä tilanteessa haluaisin tietää, minkä, tyy- minkä kategorian edust, edusajia kuulette. Minä ehdottaisin, että ottaisitte mukaan suurimmat, paremmin ne niveltyneet edunsaajat, ettekä niinkään pieniä Tämä on arvioni. Puhuitte myös aikataulusta. E-hallinto kertomus on käsittääkseni helmikuussa valmisen ja ennen kesää nämä kolme muuta pilaria työssänne. Kuvittelen, että on tulossa kertomuksia, jotka annatte ensinnäkin tälle valiokunnalle, tälle parlamentille. Vielä yksi täsmennys. täsmennys. Oletteko ajatelleet sitä, että yksityis, yksinkertaistamisessa myös pyritään tasapainottamaan valvonnan ja petoksen torjunnan pyrkimyksiä? Kiitoksia. Kiitoksia. Tässä tulivat kysymykset, kommentit koordinaattoreilta poliittisilta ryhmiltä. Pyytäisin, että Kallas vastaa ja sitten palaamme uudestaan kysymyksiin. Kiitos paljon. Tämän tyyppisiä kysymyksiä ja ongelmia olen kuullut esitettävän ennenkin ja niistä on keskusteltu budjetin valvontavaliokunnan kokouksissa myös ja keskustellaan varmaan edelleen. Juuri tämä suhde valvonnan ja päätösten välillä. Tuo on aina tuollainen mielenkiintoinen kysymys, mutta minun on sanottava, että olemme työmme alussa. Aloitimme lokakuussa, kyllä, mutta nyt olemme lähes valmiita valmistelemaan johtopäätöksemme e-hallinnon ja yksinkertaistetun kustannusvaihtoehdon kertomusta ja Luultavasti nämä voidaan julkaista toivon mukaan ennen helmikuun loppua. Alun perin mandaattimme kirjattiin, että me seuraamme, valvomme sitä, miten edunsaajat suhtautuvat sääntöihin ja rastoihin ja niin edelleen. Joten alun perin ajatus ei ollut, että meidän pitäisi keskittää ponnistelumme lainsäädäntömuutoksiin, koska tämä on tavallaan hyvin yksinkertaista, kun aina kun halutaan jotain tehdä, lähdetään muuttamaan lainsäädäntöä, mutta pari asiaa on otettu esiin ja luultavasti teemme jotain ehdotuksia. Nämä liittyvät joihinkin muutoksiin, jotka saattaisivat poistaa joitain rajoituksia, jotka hankaloittavat yksinkertaistetun kustannusvaihtoehdon toteutumista ja myös valtion tuki ja rahoituskysymykset. No nämä ovat tietenkin hyvin monimutkaisia kysymyksiä, kuten hyvin ymmärrätte. Jos haluatte esittää hyvin konkreettisia kysymyksiä tai luettelon konkreettisista yksityiskohdista, jotka tulevat tähän kertomukseen. Minulla on Morgilan mukana, niin hän on regiopääosastolla – työssä ja hän on korkean tason työryhmän sihteeristössä, mutta me toki saamme kokemusta myös sitä kautta, että eri alojen edustajia, kollegoita on kutsuttu tähän työryhmään. Ja he ovat tehneet paljon työtä tällä erityissaralla. Ja ketä sitten on kuultu? Me voimme antaa listan eri järjestöistä, pk-yritysten järjestö esimerkiksi ja sitten alueiden kantoja on kuultu. Wales, Eurocities. No, tämä kaikki tieto löytyy sieltä foorumista, ketä olemme kuulleet. Pyrimme kuuntelemaan mahdollisuuksien mukaan eri sidosryhmien edustajia me olemme saaneet paljon osallistujia tähän prosessiin. Sitten tilintarkastustuomioistuimesta ensimmäinen kokous, joka järjestettiin. Siellä oli tilintarkastustuomioistuimen jäsen myös ensimmäisessä kokouksessa mukana, mutta me olemme komission työryhmä. Teemme ehdotuksemme ensin komissiolle. Pian tapaan edustaja Gresslen budjetin valvontavaliokunnasta ja keskustelen hänen kanssaan siitä, minkälainen yhteistyö olisi mahdollista koko mun kanssa. Minusta tuntuu, että meillä ei ihan selvää ehdotusta vielä sille, minkälaista ohjausta tai suuntaviivoja tarvitaan. Mutta sekannusta syntyy siksi, että virhetasoa suhteettoman poliittisesti katsotaan. Kaikkia pelottaa virheiden tekeminen niin kovasti. Nyt katsotaan hallinnoivien viranomaisten suuntaan. Jäsenvaltiot katsovat ja samoin kääntävät katseensa komission suuntaan, jotta saataisiin selvyyttä ja selvityksiä, jotka estäisivät virheet. Tämä on prosessi, joka luo lisää yksityiskohtaisia sääntöjä, joita on taas helpompi rikkoa. Ja näin yhä todennäköisemmäksi tulee virheiden syntyminen. Tämä on valtava poliittinen kysymys. Suunnan antaminen lisäsuuntaviivojen ja tulkintojen pyyntö tulee selkeästi jäsenvaltioista. Jäsenvaltiot haluavat tietää enemmän ja enemmän. Tämä täällä parlamentissa. Minusta tuntuu, että meidän ehdotuksemme ovat lähes valmiita. Mielelläni keskustelen näistä suurista kysymyksistä myös teidän kanssanne koska tähän liittyy kaksi asiaa. Se, miten voidaan saada helposti tukea saataville ja miten voidaan tehdä suurempia ehdotuksia näiden näkymien ulkopuolella. Tähän liittyy tuo soft law-kysymys, mutta tämä on suuri kysymys, joka liittyy myöskin kysymykseen, josta keskustelemme kesäkuussa. Ylisääntelyn ongelma, kun pyritään siihen, että rajoitetaan entisestään mahdollisuuksia tehdä virheitä, että vältettäisiin virheitä. Tiedätte kaikki, että tähän liittyy kaksi osapuolta, edunsaaja ja sitten rahat maksaja, joka suhtautuu hyvin hyvin varauksellisesti siihen, käytetäänkö varoja nyt oikein. Eli miten saadaan kunnollinen tasapaino siihen, että toisaalta toivotaan varojen järkevää käyttöä, toisaalta halutaan lisää joustoa edun saajan puolelta. Tämä on pitkä tarina ja pari komissiota sitten pyrimme vakavasti yksinkertaistamaan tämän apurahajärjestelmiä tutkimuksen alalla. Ja oppositiota vastustusta oli ja kritiikkiä. Tutkimusyhteisö ei halunnut näin paljon joustoa. joten sitten lopulta pitää selvittää, mitkä kustannukset ovat tukikelpoisia esimerkiksi. Se on iso kysymys, kuten tiedätte, mutta lainsäädäntöaloitteet, kuten sanoin, yksinkertainen niin tämä liittyy myös valtiotukikysymyksen. Kuten varmasti tiedätte, tämä on todella hankala kysymys ja se on ihan pyhäkin asia, että valtion tuki ei saa kilpailua vääristää ja tätä asiaa pidetään tiukasti silmällä, mutta mitä rajoitusvälineisiin tulee, sen pitää pitää mielessä rajat ylittävä asia. Kyllä, Interreg on esillä työssämme erojaan jäsenvaltioiden kesken. Tämän ohjelmassamme mukana. Paremman sääntelyn osalta teemme yhteistyötä komissiossa. Varapuheenjohtaja Timmermans ajaa parempaa säätelyä. Teemme yhteistyötä. Ja sitten tilintarkastuksen eri tasot ja pienet edunsaajat. Meillä on joitain selkeitä ehdotuksia, joiden kautta halutaan rajata hyvin pienten edunsaajien valvontaa ja tilintarkastusta kun ajatellaan pieniä tukia, pieniä apurahoja, silloin olisi enemmän tällaisia pistokokeita eikä niin kattavaa jatkuvaa valvontaa. Tiettyä kynnysarvoa on pohdittu, sitä on ehdotettu, mutta siitä ei ole vielä keskusteltu. Emme ole keskustelleet tästä vastaanottoon liittyvistä ongelmista rakennerahastojen osalta. Tämä ei oikein meidän mandaattimme kuulu, mutta totta kai, kuten kollegat arvon jäsenet ovat sanoneet, tämä on suuri kysymys. Tällä kertaa todella haluamme tehdä kunnollista työtä. Minä voisin todeta, että täällä on ollut paljon – viisaiden ryhmiä, jotka ovat tehneet työtä, mutta me emme halua olla tällainen lisäryhmä, joka jää unholaan. Siinä mielessä meidän pitää lähteä myös suuriin poliittisiin kysymyksiin, kuinka paljon ohjelmia tarvitaan. Tiedetään, että jotkut jäsenvaltiot suhtautuvat eurooppalaisen byrokratian kaiken kaikkiaan hyvin kielteisesti. Ja sitten yhden ohjelman tilalle ehkä luodaan neljä – Luultavasti Euroopan parlamentin tasolle voitaisiin ajatella tätä työtä, että arvioidaan ohjelmien itsensä tarpeellisuutta. Ja sitten tuo suuntaviivojen esittäminen, se on tärkeä poliittinen kysymys. Ja tilintarkastus ja valvontatasot, että niitä ei saa olla liikaa. Sitten niiden järjestelmien yhteen toimivuus Meillä ei voi olla pan-eurooppalaista IT-järjestelmää. Sitäkin on ehdotettu. Eli tarjouskilpailu ja sitten pan-eurooppalainen IT-järjestelmä. Siinä menisi vuosikymmen ennen toteutumista. Pan-eurooppalainen ehdotus ei ehkä ole realistinen, mutta voitaisiin ajatella tiettyjä standardeja – avainkohdissa niin, että huolehditaan yhteen toimivuudesta. Suuret tapaukset, kuten Microsoft ja Apple, muistan sen ajan, kun ne eivät olleet ollenkaan yhteen toimivia, nyt ovat. Tällä on varmasti niitä asiantuntijoita, jotka voivat osallistua tähän työhön. Tässä huomioon, jos todella haluatte konkreettisempaa yksityiskohtaa, antaisinko sinulle puheenvuoron yksityiskohtaisemmista ehdotuksista? Uh, Varmasti hyvä, mutta nyt meillä on seitsemän kahdeksan kysymystä vielä lisää, joten voimmeko päättää tähän ja eh, saamme kuulla kysymykset kollegoilta pyytäisin puhumaan lyhyesti minuutin kysymyksiä, jotta voimme sitten kuulla myös vastaukset. Aloitamme herra Tomasicista. Kiitoksia. ESR-ryhmä näyttää esiin, että jäsenvaltioiden edustajia ei olisi pitänyt syrjäyttää korkean tason työryhmästä, kun haluttiin yksinkertaistaa rahastojen käyttöä. Jäsenvaltioiden edustajat ovat juuri niitä, jotka tietävät ongelmat, joita järjestelmissä on, ja ne voisivat edesauttaa ratkaisuissa, joten kysyisin, onko teillä aikeissa ottaa heitä mukaan tulevaisuudessa työhönne? Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Maletic. Welcome, Mr. Kalle. Kiitoksia. Tervetuloa puheenjohtaja Kallas tänne. Olipa oikein mukava saada teidät tänne. Haluaisin kysyä teille, teiltä se, että miten tästä päästään eteenpäin. Aina kun puhutaan yksinkertaistamisesta, niin monimutkaistetaan asioita entisestään ja edelleen luodaan lisää ohje, ohjeita ja suuntaviivoja, koska haluamme niitä vähemmän. Ja tästä tulee vain ongelmia. Minä olin sitä mieltä, että itse asiassa yksinkertaistamisessa on kyse siinä, että siitä, että tehdään asiat eri tavalla, käyttäjäystävällisemmällä tavalla. Ja näin ehkä voitaisiin perustaa tällainen erikoisosaamisen keskus alueellisella tasolla, josta voitaisiin lopullisia edunsaajia tukea niin, että he ymmärtäisivät kaikki nämä säännöt, eikä niin, että edunsaajien pitäisi opetella kaikki nämä ohjesäännöt ja sääntelyt. Eihän tämä onnistu. Kuten sanoitte, valtion tukisäännöt ovat niin monimutkaisia, että lopulliset edunsaajat eivät voi niitä tuntea. Mutta jos meillä olisi tällaisia alueellisia keskuksia, ne voisivat tehdä yhteistyötä Euroopan komission kanssa. Ehkä tätä kautta lopultakin pääsisimme eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti, edustaja Etheridge. Thank you. Uh, Kiitoksia. Um, nämä säännöt ovat niin monenmutkaisia, että viranomaisetkaan eivät aina ymmärrä. Tämä, tässä puhuitte sääntökirjasta. Ehkä sen pitää olla niin paksu, kun sen pitäisi kattaa niin monta aluetta. Puhuitte yksinkertaistamisesta, kohesio saadaan aikaan ainoastaan, että kansallinen suverenisuus annetaan pois. Näitä ei voi saada ilman, että meistä tulee Euroopan Yhdysvallat ja kansalaiset eivät halua sitä. Niin, tämä sääntökirja haluaisin kysyä teiltä. Moneko sivuun voisitte supistaa tämä sääntökirjan? Olisiko 50 hyvä? Haluaisin kuulla arvionne. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Hedman. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja chciałbym się zapytać, czy mm, Pan Kalas... kiedyś puhe... Kiitos puheenjohtaja. Ettekö ja kalas että ryhmän pitäisi keskittyä ainoastaan tähän soft law-puoleen, eli suuntaviivojen laatimiseen. Olen samaa mieltä siitä, että tämä on keskeisin kysymys. Meillä on suuntaviivoja, näitä esitetään komission tasolla ja sitten myös jäsenvaltion tasolla ja yksittäisiin toimintaohjelmiin ja ohjekirjoihin, joiden mukaan vielä täsmännetään näitä ohjelmia. Eli suuntaviivoin nyt määritellään sitä, miten esimerkiksi annetaan tietoa siitä, että tietty hanke on saanut EU-rahoitusta, minkä kokoisen kylttiin tällainen tieto esimerkiksi laitetaan, jos haluamme rakennerahastoja yksinkertaistaa. Ja kuitenkin haluamme säädellä kaikkia niin, me kyllä häviämme tämän taistelun. Eli mitä tehdään kaikille näille suuntaviivoille? Ja lopulta meidän pitäisi päästä eroon tilanteesta, jos olemme nyt ja käyttää hallinnossa rakennerahastoja käytettäessä vähän tervettä järkeä. Tämä on luottamus kysymys. Mutta todennäköistä on, että voidaan näin järjen pohjalta toimia. Kiitoksia. Rova Bresso, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. Minä uskon, että ainoa tapa, jolla tosiaan voitaisiin yksinkertaistaa, koskee sitä, että meillä olisi henkilö, joka lainsäädäntöprosessin aikana hänen tehtävänään oli siis se, että merkittävästi vähennettäisiin kollegoiden ehdottomaa sääntelyä. Ja näin jollakin olisi tehtävänä vähentää näitä sivuja. Eli jos niitä on nyt kirjoitettu kymmenen, niin yritetään vain kymmenen jäljellä. Vaikka 40 sivua alun perin, niin yritetään kymmenen jäljellä. Ja loppujen lopuksi tähän sitten päästäisiin. Periaate pitäisi olla se, että ei voida pyytää sellaisia tietoja, mistä ei ole mitään hyötyä, jotka eivät siis edesauta päätösmenettelyä. Ja suurin osa on tällaisia, kunhan katsotte itse tilannetta, niin näette, että näin se juuri on. Sitten kolmas asia, vastuuperiaate. Meidän olisi pyrittävä siihen, että, että olisi vastuu tällä hankkeen esittelijällä ja tarkastelu koskisi sitten tuloksia, jos olen esittänyt hankkeen ja käyttänyt siihen varoja ja minulla on sitten mahdollisuuksia esittää tuloksia, niin se on vain tärkeää. Se on ainoa, joka on tärkeää. Sitten vielä viimeinen esimerkki viime kerralla, taikka tämä parlamentti viime kerralla, minä hän ei ollut silloin mukana, hyväksyi rakennerahastoja koskevan asetuksen. Tämän jälkeen on annettu vielä neljä eri asetusta kutakin rahastoa varten, eli täysin tehtiin tyhjäksi periaate, jonka mukaan piti olla yksi asetus kaikkia rakennerahastojen varten, koska ne olivat kaikki keskenään hyvin samankaltaisia. Tällainen pitäisi olla kiellettyä. Jos meillä on yksi ainoa asetus, niin ei sitten voi antaa enää neljää muutta, koska tämähän rikkoo koko periaatetta. Meillä on loppujen lopuksi viisi asetusta eikä, eikä yhtä. Ja tästähän tulee paljon sekaannusta meille kaikille ja sitten toimijat eivät enää saa tiedä, että mihin olisi uskottavaa, koska siellä on eh, epäjohdonmukaisuuksia ja eroja. Ja seuraavaksi herra Zeller, aivan lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Komission Sesim Kallas. Paljon onnea tähän tehtävään, joka ei ole yksinkertainen. komission jäsen Sim Kallas. Onnea menestystä siis tähän hankalan tehtävään. Yksi keskeinen toimija tästä puuttuu. Olisin edustaja Tomasicin kanssa tästä samaa mieltä. Mitä lainsäädäntömenettelyyn tulee, olemme yhteispäätösmenettelyssä. Neuvosto voi myös ottaa tähän kantaan, ja kun kumppanuussopimuksesta puhutaan, yhteinen hallinto, jäsenvaltiot Neuvoston jäsenet siis ovat vastuullisia. Heidät on saatava siis mukaan keskusteluihin. Jos kolmikantaneuvotteluissa on ollut mukana, niin silloin jo tiedetään, että siinä saadaan tilanne, jossa komissio tekee ehdotuksensa, parlamentti tekee tarkistuksensa ja joskus mm, odotellaan kuukausia tai vuosia – koska puheenjohtajan valtiot vaihtelevat, X ja Y halutaan sinne muuttaa, ja sitten on saada jo satoja sivuja. Ja sitten neuvoston työryhmät, siellä istuvat virkamiehet, ja minun kokemukseni on se, että virkamiehet aina haluavat hyvin yksin, yksityiskohtaisia sääntöjä, joiden mukaan voidaan sitten toimia, kun tämä yksinkertaistaa heidän työtään, kunhan he ovat kokeneita hyvän koulutuksen saaneet ja tuntevat nämä asiat. Jos on jatkuva hallinto, ei mitään ongelmaa. Mutta jos hallintovirkamiehet jatkuvasti vaihtuvat, niin silloin tietenkin saattaa syntyä ongelmia, kun haluaa oppia tämän monimutkaisen menettelyn. Ja sitten varojen vastaanottajat projekteista vastuussa olevat, jotka joutuvat käsittelemään tätä valtavaa sääntelymäärää. 880 sivua suuntaviivoja ainoastaan. Ja sitten se, sen lisäksi jaettu hallinto, kuten sanoin, joten tähän tulee lisäksi vielä kansalliset säännöt. Eli jos joku on sitten riittävän rohkea toteuttamaan hankkeita tämän jälkeen, niin siitä voi onnitella. Eli meidän pitää keskustella näistä menettelyistä. Emmekö voisi saada lisää avoimuutta aikaiseksi ja pyrkiä enemmän tavoitteeseen niin, että nämä hankkeet ovat toteutettavissa. Budjetinvalvontavaliokunnan jäsenenä haluaisin kuitenkin vielä sanoa, että budjetinvalvontavaliokunnan tavoitteena ei ole saada suuren suuria sääntömääriä, jotka voivat johtaakin ongelmiin, vaan meitä kiinnostaa se, että Euroopan veronmaksajien varat kohesiorastojen kautta käytetään tehokkaasti oikeisiin kohteisiin noudattaen sovittuja tavoitteita ja että varoja käytetään tarkkaan ja tehokkaasti. Jos tähän päästään, niin budjetin valvontavaliokuntakin on tyytyväinen. Siihen ei tarvita mitään valtavan suuria sääntökasoja. Question. Kiitoksia. Ja viimeinen kysymys, yksi minuutti herra Nolakuf. I'm happy that during... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein iloinen siitä, että viime vuonna aloittamani päätöslauselma oli myös täällä kysymyksen vastauksessa mukana. Viime vuonna minä tapasin usean kertaan omassa maassa edunsaajana, että tämä vahvistaa pelkoja, niin koskien kohesiopolitiikkaa voin kertoa miksi, koska täällä Euroopan parlamentin tasolla on kohesiopolitiikka ja siihen liittyvät mekanismit vaikuttavat hyväksyttäviltä. Ei mitään ongelmaa, mutta kun mennään kansalliselle tasolle, niin siellä on jonkinlaista ylisäätelyä ja se tekee kyllä me edunsaajien elämästä vaikeaa. Mutta ei tämä vielä tähän pääty. Kun mennään paikalliselle tasolle, eri kunnat ja kaupunginjohtajat tekevät tilanteesta vielä vaikeamman, koska siellä on erilaisia vaatimuksia. Minusta tässä, täällä kyllä puhutaan ongelmista tarpeeksi, mutta nyt pitäisi puhua vielä ratkaisuista ja tuloksista. Tiedän, että ensimmäiset tulokset, arvioidut tulokset työstä, ne koskivat sitä, että meillä olisi noin älysi valmistavuna 2018. Minusta tämä pitäisi olla aikaisemmin. En tarkoita, että koko palapeli pitäisi olla valmiina ennen sitä, mutta ainakin pieniä ratkaisuja pitäisi olla, jolla voitaisiin korjata näitä asetuksia, ainakin joillakin aloilla. Minusta olisi viisaata, viisasta tehdä, saada aikaan tuloksia aikaisemmin ja puhua näiden tahojen kanssa jo aikaisemmin. Puhutteko tästä e-kohesiosta, kuinka alueilla saavutetaan e-kohesiotavoitteita ja mitä ajattelette Perinteisistä julkisista hankintamenettelyistä Olisiko siellä osa ratkaisua? There are a lot of questions. Kiitoksia, niin kuin huomaatte, herra Kallas, paljon kysymyksiä ja varmasti voimme jatkaa keskustelua tulevaisuudessa, mutta nyt annan teille vielä lyhyesti aikaa vastauksiin näihin kysymyksiin. Eh, ensinnäkin jäsenvaltiot osallistuvat tähän ryhmään. Eh, siellä on jäsenvaltioista eh, valittuja edustajia ja tosiaankin jäsenvaltiot ovat tätä kautta läsnä keskusteluissa ja totta kai jäsenvaltiot, niin kuin herra Jelle sanoi, kysymys on veronmaksajista ja heidän huolistaan niin, että parat käytetään kunnolla. Ja tästä syystä on niin paljon kysymyksiä myös lisäsuuntaviivoista ja tulkinnoista Miten tästä sitten eh, selvitään ja mennään eteenpäin, se on merkittävä kysymys. Me emme halua päättää työtämme eh, niin, että on lisää suuntaviivoja. Miten voidaan yksinkertaistaa? Ja siitäkin tulee aika iso asiakirja. En voi sen enempää sanoa kuin, että eh, tämän ryhmän poliittinen vastuu on että meidän täytyy osoittaa, millä tavoin voidaan muuttaa asioita. Erittäin mielenkiintoinen kysymys. Monenko sivuun voidaan tämä raportti leikata? En ole nyt aivan valmis, valmis sanomaan, mutta kyllä ehdottomasti haluan sitten, kun tuloksia on, haluan osoittaa, että voimme merkittävästi leikata tästä sääntelystä. Ja sitten 2018 meidän lopullinen raporttimme on tulossa, mutta ensimmäinen, ensimmäiset tulokset ja päätelmämme, minä toivoisin, että ne tulevat komissiosta ulos tässä kuussa vielä. Ja tosiaankin tämä lainsäädäntöehdotus, josta esitämme lainsäädäntöehdotuksia, niin siihen menee pidemmin aikaa. Ja sitten menettelyt. Suuntaviivat koskevat enimmäkseen menettelyjä ja menettelyt ovat juuri kaikista merkittävin alue, jolta löytyy virheitä Tämä tuli neisiin silloin, kun asiaa ovat käsitelleet tilintarkastajatkin virheitä menettelyjen seuraamisessa ja sitten tosiaankin syntyy virhe ja tämä on poliittisesti tärkeä kysymys, että tämä asia saadaan ratkaistua. Epäilyjä syntyy aina tällaisissa Mm, että olisi yksi henkilö, joka olisi vastuussa yksinkertaistamisesta. <clears throat> Uskoisin, että ensimmäinen varapuheenjohtaja herra Timmermans on vastuussa paremmasta sääntelystä, joten hän on päätekijänä silloin, kun puhutaan asiasta. Hän, hän on poliittisesti vastuussa siitä, että asia viedään eteenpäin. En tiedä aivan täsmällisesti, mutta tiedän, että komissio itse on suhtautunut kriittisemmin lisäsäätelyyn ja, ja uusiin ehdotuksiin. Ja, ähm, täällä tuli kysymys monestakin suusta näistä laajemmista kysymyksistä, perustavanlaatuisista suuntaviivoista, jotka liittyvät äh, ylisäätelyyn. Äh, meidän pitäisi tosiaankin kriittisesti suhtautua aivan kuten äh, sanottiin, tästähän tulee täysin viidakko ja se pitää kyllä siivota sitten. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos kovasti komission sen Kallas. Me tarvitsemme vielä uuden keskustelun aivan varmasti ja erittäin mielenkiintoista kuulla teidän ryhmästänne. Me olemme kiinnostuneita täällä valiokunnassa. Paljon onnea teille ja nyt me jatkamme äänestyksillä Regin valiokunnan esityslistalla. Varmasti äänestyskortit ovat kaikilla käytössä jos tarvitaan sähköisiä äänestyksiä. Voimmeko aloittaa? Kyllä olemme valmiit. Okay, before, before... No niin, hyvä. Ennen kuin aloitamme, niin mm, sihteeristö mainitsi, että meitä on nyt täällä liikaa alderyhmästä. ryhmästä Meillä on neljä paikkaa. No niin, herrat Takkula sille jää. All right. Okay, we'll have four. Yeah. Mr. we just left. Thank you, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja nyt aloitamme rouva Tomasicin mietinnöstä. Kohesiopolitiikan 2014 2020 uudet alueelliset kehittämisen välineet, yhdennetyt alueelliset investoinnit ja paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet. Meidän esittelijämme esitti joulukuussa tämän mietinnön valiokuntakokouksessa. 171 tarkistusta määräaikaan mennessä. Työllisyysvaliokunta on tehnyt lausunnon. Tässä esittelijä ehdottaa useita kompromissitarkistuksia. Haluatteko puheenvuoron aivan lyhyesti, edustaja Tomasic? Jako kratka. Poštovana gospođo Kiitoksia. Puhun aina aivan lyhyesti. Hyvää puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää teitä tästä yhteistyöstä koskien ehdotuksiani ja tarkistuksia. Olemme tehneet yhdessä työtä ja näin ollen olen saanut valmiiksi erittäin hyvän mietinnön. Haluaisin vielä kerran kiittää erittäin hyvästä yhteistyöstä. Kiitoksia. Voimme jatkaakin sitten äänestyksiin. Aloitamme kompromissi ykkösestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hylätty, mutta katsotaan tämä koneellisesti. Tarkistus 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se hylättiin. Ja seuraavaksi tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää. Tämä katsotaan koneellisesti. 50. Äänestys alkaa. Odotan teitä vielä. Ja äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta va- vastaan tyhjää taisi olla hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 94 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 95 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 97 puolesta, vastaan tyhjää. Tämä katsotaan vielä. 97. Siitä koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää, hyl- hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten menemme työllisyysvaliokunnan neloseen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Työllisyys yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Se hylättiin. Ja työllisyysvaliokunnan kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja työllisyys 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 110. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 5 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä vielä. Työllisyysvaliokunnan viitonen sähköinen äänestys tästä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Tarkistus 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13. Me olemme saaneet pyynnön kohdalta äänestyksestä neljä osaa. Eli meillä on kompromissi yksi, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa kompromissista 13 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy katsoa sähköisesti kompromissi 13 ja toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 13 kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 neljäs osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Katsotaan tämä vielä koneellisesti. Kompromissi 13 neljäsosa ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Näin menemme kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 148 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 149 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 151 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 152 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 153 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 154 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 155 puolesta vastaan, tyhjää. Tämä katsotaan koneellisesti. 155. Sähköinen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä vielä. 167. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Äänestimme siitä jo. Ja kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17, 19 äh, puolesta. Niin, se raukeakin. Se raukeaa siis 19 raukeaa. Ja menemme tarkistukseen 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, sähköinen äänestys, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Päätöslausuma hyväksyttiin. 37 puolta ääntä. Onnettelut. We continue now. Ja seuraavaksi jatkamme seuraavaan äänestykseen. Opinion on the... Seuraavana vastuuvapaus 2014. Euroopan unionin yleinen talousarvio, Euroopan komissio. Valmistelija on edustaja Maletic. Haluaisitteko sanoa jotakin? Ei joten menemme sitten suoraan äänestykseen. Aloitamme kompromissista yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi kaksi. Seuraavana kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä. Haluatteko tarkistaa? Ei. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjä hylätty Tarkistamme. Tarkistus 58. Koneäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavana äänestämme lausunnosta näin muutettuna. Loppu, lopullinen äänestys koneellisena. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Lausunto on hyväksytty. Onnittelut. We continue now with... Seuraavana äänestämme lausunnosta, jonka aiheena on talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, vuotuinen kasvuselvitys 2016. Olen esittelijä itse, joten voimme aloittaa Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 43 tarkistus on vedetty pois käsittääkseni, joten nyt voimme mennä eteenpäin tarkistukseen 44 mahdollisesti. Kyllä, tähän on liitetty suullinen tarkistus. Onko vastalauseita? Ei ole. Joten äänestämme tarkistus 44 mukaan lukien suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Loppuäänestys koneellisena. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Lausunto on hyväksytty. Thank you. Kiitos. Jatketaan lausuntoon edustaja Gotsolinolta Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EUn lähestymistavalle muuttoliikkeeseen. Edustaja Gotsolino, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei. Jatketaan äänestystä. Kompromissi yksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kompromissi kaksi. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Pahoittelut, että tarkastutin. Tämä oli ihan selkeä äänestystulos hyväksytty. Ehkä en oikein nähnyt. Kompromissi kolme. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 29. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty.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 Hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt lausunto kokonaisuudessaan näin muutettuna. Koneäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed